Allora, buonasera a tutti. Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitetaanpa. Esityslista luonnos on toimitettu teille sähköisesti. Vielä muistuttaisin teille, että kohdat 10, 11 ja 12 esityslistalta nimittäin liittyen varannusetuksen muuttamisen ulkosuudenhannilon osalta ja yleinen talousarvio. Rövelin on siinä esit- valmistelijana, niitä käsitellään huomenna iltapäivällä kello 17.45-18.30 yhdessä budjettivaliokunnan kanssa. Tämä liittyy päätökseen puheenjohtajakokouksessa 8. päivä heinäkuuta niin, että 51 artiklaa noudatettaisiin. Eli se olisi yhteinen kokous valiokuntien kesken. Sitten pöytäkirjojen hyväksyminen, kortta kaksi. Ja kuten huomannette, 26.7. huhtikuuta 2010 ja 31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2010. Ne on toimitettu 5. päivä heinäkuuta. Ja tämä menee myös verkkoon suorana lähetyksenä. Ja täällä kohdat 4 ja 5 ovat äänestykset ja siellä tarvitaan myös äänestyskortti. Eli otetaanpa sitten kohta neljä esityslistalta. Vapauden ja turvallisuuden oikeuden alueeseen liittyen laajalaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto. Puheenvuoron saa edustaja Marinescu. Tämän lausunnon valmistelija. Marinescu, olkaa hyvä. Der Kollege Marinescu ist in den Vereinigten Staaten. Kollega Marinescu on Yhdysvalloissa, jos minäkin mieluummin nyt olisin. ja äänestykseen. Haluaisin sinähän kaikki oikeastaan selvää, niin muiden ryhmien kanssa on puhuttu tästä. Haluaisin suullisen tarkistuksen tehdä tähän alkuun koskien tarkistusta 14, jossa tämä sana supervision, niin se pitäisi korvata sanalla scrutiny. Eli tarkistus 14, supervision korvataan scrutiny-sanalla. Muuten uskon, että on tärkeää se, että virastojen reformi otetaan vakavasti ja jotkut kohdat koskettelevat virastoja hyvin perustavanlaatuisella tavalla. Ja jos haluamme virastolle saada paremman rakenteen ja parantaa sitä, niin ja miten ne sitoudutaan komissioon ja miten ne läheisemmin sidotaan komissioon, se pitää paremmin selvittää, niin mielestäni nyt on tämä ensimmäinen askel, jossa otamme asian vakavasti parantaaksemme näitä tähänastisia heikkouksia. Tämän verran tässä kiitoksia. Grazie. Kiitos edustaja Gressle. Sitten, jos kaikilla kortit ovat valmiina, suorittamme äänestyksen kohdasta neljä esityslistalla. Allora. Metto in vuota. No niin. niin. Macovei non, ah, non tiene su carta, la sua carta. Eh, eh, eh. ah, niente. Abbiamo... E vota... Ma... Vota per alzare di mano? Vota manuale, manual boot. Mm-hmm. Ok. Allora, poniamo in voto. No niin, ensinnäkin äänestys 26, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty aus, aus unserer Sicht spreche nichts gegen eine Blockabstimmung. Meidän näkökulmasta ei ole mikään sitä vastaan, että äänestetään yhtenä ryhmänä. Meillä kaikilla on plus, missä muilla ryhmillä on miinus, joten ainakin siihen asti voidaan äänestää yhtenä ryhmänä blokkina. Spricht was gegen eine Blockabstimmung aller Amendments? Onko jo, jollakin jotain sitä vastaan, että kaikki äänestetään yhtenä ryhmänä? Dann stimmt einfach mit uns. Äänestäkää sitten vaan meidän kanssamme. <laughs> no. Ja. Ja, die ersten drei. Ensimmäiset kolme. Kolme. Sijasta voidaan äänestää. Sitten neljä eri, erikseen ja sitten jälleen yhtenä ryhmänä. forse facevamo prima se... No, ehkä tehdään näin. Se hoidettiin nyt jo. Ensimmäiset neljä, kaksi, kuusi, yksi, kaksi ja kolme, äänestys alkaa. Lavutat. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Votiamo adesso... Uh... Seuraavaksi numero neljä, äänestys alkaa. Päättyy. hylättyy. Sitten viisi äänestys päättyy. hylättyy. Seuraavaksi kuusi äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 27. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhtenä ryhmänä 28 kolmeen kymmeneen Eikö? Ei. No niin. 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 29 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kymmeneen Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 11. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Tarkistus 12. Puolesta äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa suullisella tarkistuksella täydennettynä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Äänestys, numero 16. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. 17. Tutkikohde 17. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 30, 21. Äh, Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 23 Lähdetys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 24 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt koko lausuntoluonnos näin muutettu, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 18, 2, 1. Erinomaista. Sitten seuraavaksi eteenpäin esityslistalla. Seuraavaksi kohta viisi. Siinäkin on äänestys koneellisesti. Tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistaminen. Puheenvuoron saa edustaja Patriciello. No, presidente, non ci sono. Puheenjohtaja, ei tässä mitään lisättävää sen eri, enempää. Siis ei tähän ole tullut mitään suullisia tarkistuksiakaan. Me Olemme jo päästy yksimielisyyteen luonnoksesta. Kiitos, eli toimitamme äänestyksen. Oletteko valmiita? Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Voimme äänestää yhtenä ryhmänä. Jos joku vastustakaan, voimme äänestää yhtenä ryhmänä kah- yhdestä kahdeksaan äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 21.1. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 22 puolesta kiitos. Passiamo adesso al... Uh... Sitten seuraavaksi kohta. Niin, äänestykset toimitettiin näin. Seuraavaksi tärkeä kohta esityslistallamme, kohta kuusi. Euroopan metoksen torjuntaviraston Olafin uudistamista koskeva alustava asiakirja. Siinä me kuulemme komission jäsen Algirdas Shemettaa. Hän on verotuksesta ja tulliliitosta tarkastustoiminnasta ja petoksen torjunnasta vastaava komission jäsen. Onko hän läsnä? Ei. Scomparso il commissario. Kadonnut. Il n'est Non c'è. Non, non è... Che vogliamo fare? Andiamo avanti. Facciamo l'otto. Non c'è. Allora, siccome il commissario... No, koska pa komission jäsen Semeta ei vielä ole paikalla, niin ettei tässä tuhlata aikaa, kun meillä on kuitenkin paljon aiheita, niin menen kohtaan kahdeksan esityslistalla, nimittäin kohta seitsemän on lykätty kohdan yhdeksän jälkeen Rova Mathieu'n pyynnöstä. Ja jos Balchiti sille sopii, niin käsittelemme kohtaa kahdeksan. Tämä on ulkosuhdehallin... Ei kun nyt tulikin jo paikalle. Komis- komission jäsen on saapunut. Allora chiedo, chiedo scusa, riprendo. Shemeta or Belsita? Shemeta. Ah, Because we both from Lithuania. Eli nyt palaamme esityslistan alkuperäisen järjestykseen, koska tällä välin komission jäsen on saapunut paikalle. Kiitokset hänelle ja annakin puheenvuoron hänelle, niin hän voi esitellä tätä Olaf-asiakirjaa. Olkaa hyvä. Alla parola, komissaari. Komission jäsen saa puheenvuoron. Distinguished members, ladies. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen hyvin tyytyväinen, että voin olla täällä tänään ja esitellä teille tätä asiakirjaa, joka koskee Olafin reformia, joka on sopusoinnussa sitoumuksen kanssa, jonka aiemmin tein, että esittelen tämän paperin ennen kesätaukoa. Tätä ovat vaatineet sekä Euroopan parlamentti että neuvosto, ja mielestäni se on hyvin tärkeä, jotta voidaan edistää harkintaamme Olafin reformista. Meillä on velvoite varmistaa, että EU-veronmaksajien rahat suojellaan asianmukaisesti ja ryhmä kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta petoksia voidaan estää. Nämä asiat ovat erityisen tärkeitä taloudellisesti vaikeiden aikojen aikana. Olafin täytyy saada välineet, jotka ovat asianmukaiset petosten torjuntaan, korruption torjuntaan tai minkä tahansa laittoman toiminnan torjumiseen, joka voisi uhata EUn taloudellisia intressejä. Olemme, meillä on yhteinen sitoumus parantaa Olafin riippumattomuutta, tilivelvollisuutta ja tehokkuutta. Kysymykset, joista täytyy edelleen keskustella lainsäädäntöprosessin aikana, ovat kysymyksiä, jotka koskevat sitä, että miten nämä asiat voidaan saavuttaa. Sen vuoksi paperimme tarkoituksena on yksilöidä parlamentin ja neuvoston käsitysten eroja ja yhtäläisyyksiä koskien 2006 komission ehdotusta ja löytää paras mahdollisen, parhaat mahdolliset optiot saavuttaa konsensus pelissä olevista pääasioista. Kaikki komission yksiköt ovat ottaneet paperin valmistamiseen osaa ja antaneet arvokkaita panoksia. Paperilla on seuraava rakenne. kolme toimielimen esille ottamat asiat. Monissa asioissa kaikki toimielimet olivat jo samaa mieltä. Jotkut asiat ovat kuitenkin vielä avoinna. Liitteessä yksi hahmotella mahdollisia vaihtoehtoja vielä eteenpäin lainsäädäntöprosessia keskitytään asioihin, joissa on selkeästi eroja kannustoimintojen välillä. Liitteessä kaksi on taulukko, jossa on kolmen eri toimilimen kannat, ja sitten viitataan siihen paikkaan, jossa asiaa käsitellään tässä paperissa, tai sen liitteessä yksi. Parlamentti ja erityisesti Rova Gressle esittelijä ovat antaneet arvokkaan panoksen lainsäädäntöprosessiin ja ottaneet esille monia asioita, joita täytyy katsoa, jotta voidaan parantaa Olafin tehokkuutta ja saavuttaa reformin tavoite. Sen vuoksi haluaisin ilmaista kiitokseni parlamentille ja erityisesti Rova Gresslelle pyrkimyksestä parantaa Olafia. Olen katsonut huolellisesti kaikkia asioita, jotka on esitetty 20.11.29 parlamentin vetosolta esille ja jotenkin muitakin huolenaiheita, joita on otettu esille sen jälkeen. Jotkut näistä ovat erityisen tärkeitä, kuten se, että vahvennetaan niiden henkilöiden oikeuksia, joita tutkimukset koskevat, parannetaan tehokkuutta Olafin tutkimuksissa ja asiat, jotka liittyvät Olafin yhteistyöhön muiden toimielinten kanssa, elinten ja virastojen kanssa kuten myöskin jäsenvaltioiden asioista vastaavat viranomaiset ja niitä koskeva yhteistyö, pääjohtajan nimittäminen ja sitten tämän hallintoneuvoston eh, nimittäminen, jotta voidaan, tai siis ehdotin, että analysoidaan näitä asioita ja tehdään ero Olafin tutkimusten tehokkuuden eh, välillä ja sitten tutkimusten kestoaika ja parannetaan ja sitten yhteistyön parantaminen tovilinten ja Olafin välillä ja jäsenvaltioviranomaisten ja Olafin välillä sekä Europolin, Eurojustin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja kolmansien maiden kanssa. Ja Olafin pääjohtajan rooli. Poliittinen hallinta, tietojenvaihto Olafin ja muiden toimielinten välillä ja elinten välillä. Valvontakomitean vastuu, Olafin tiedottaminen eh, tutkimuksista ja niiden henkilöiden oikeudet, joita tutkimukset koskevat. Kaikissa näissä asioissa eh, ehdotan vaihtoehtoja, joissa saattaa olla mahdollisia ratkaisuja koskien keskustelua. Ne ovat liitteessä yksi tässä paperissa. Esimerkiksi valvontakomitean rooli ei pitäisi rajoittua sääntöjen noudattamisen valvomiseen tiedotevaihdossa Olafin ja toimintojen välillä ja kehitysten, kehityskulkujen valvomiseen. Komitean pitäisi antaa myös erillisiä mielipiteitä tai suosituksia, jotka koskevat Olafin tutkimusten prioriteettien yksilöimistä ja sitä tapaa, jolla operatiiviset säännöt, jotka ovat Olafin ohjekirjassa, miten niitä kehitetään tulevaisuudessa. Jos katsotaan yleisemmällä tasolla näitä asioita, niin mielestäni kaksi päähaastetta tässä on. Toisaalta täytyy olla oikea tasapaino sen välillä, että vahvistetaan Olafin riippumattomuutta ja sitten vahvennetaan sen kontrollistandardeja ja tilivelvollisuutta. Ja sitten toisaalta täytyy saada aikaan yhteistyötä Olafin ja muiden EU-toimielinten ja elinten välillä ja jäsenvaltioiden asiasta vastaan viranomaisten kanssa sellaisella tavalla, että se sopii yhteen käytännöllisten vaatimusten kanssa, jotka koskevat tutkimuksia. joita sen vuoksi ehdotamme. Niissä täytyy jäädä tilatietolle joustavuudelle, jonka myötä voidaan tehokkuutta parantaa tutkimuksissa ja jos annetaan panos siihen, että niiden kestoa voidaan lyhentää. Haluaisin myös ottaa esille, että on erityisen tärkeää, selkeästi määritellä valvontakomitean rooli sellaisella tavalla, että ei ole päällekkäisyyksiä niiden toimivaltuuksissa. No, että, että joitakin ehdotuksia ehdotetaan sekä tässä paperissa että ensimmäisessä, sen ensimmäisessä liitteessä. Jotkut esille otetut asiat ovat vielä avoimia, niistä täytyy käydä jatkokeskustelua. Esimerkiksi meidän täytyy yhdessä löytää parasta ratkaisua dialogiin toimielinten välillä ja sitten myöskin poliittinen hallinta Olafin tutkintaprioriteeteissa ja myöskin tämän dialogin sisältö. Täytyy myös katsoa, että muut sidosryhmät, Europol ja Europus, pitäisikin olla tässä mukana. Olen kuitenkin vakuuttunut, että paperin perusteella voimme löytää parhaat ratkaisut edetä nykyisessä lainsäädäntöprosessissa. Kun esittelen teille agendaa vastuuvapaudesta 2014 noin kuukausi sitten, kun näin tein, otin esille tiettyjä asioita, jotka koskivat petosten torjuntapolitiikkaa, joihin täytyy tarttua lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi Alafin parannetut yhteistyön jäsen jäsenvaltioiden ystävästä eri reunasten kanssa. Voitte löytää joitakin ehdotuksia jo tässä paperissa. Kuten olette saattaneet nähdä, niin paperissa ehdotetaan vaihtoehtoja melkein kaikkien parlamentin ehdotusten linjan mukaisesti. Vielä on joitakin kohtia, jossa emme ole niin paljon linjassa, mutta meillä on tarpeeksi optioita myös löytää ratkaisut näihin kohtiin. Esimerkiksi de minimis politiikan soveltamisala. Melkein kaikki tapaukset täytyy lähettää kansallisiin tuomioistuimiin. Odotan rakentavaa vuoropuhelua tulevien viikkojen kanssanne ja dialogi ohjaa komissiota siinä, kun se luonnostelee ja esittelee muutetun ehdotuksen 10, 73, 99 asetuksen muuttamiseksi koskien tutkimuksia, joita Olaf tekee. Toivon, että komissio voi hyväksyä tällaisen muutetun ehdotuksen jopa ennen vuoden loppua. Tavoitteena olisi saada päätöksen lainsäädäntöprosessi 2011 vuoden loppuun mennessä. Odotan innolla tu- hedelmällistä keskustelua kanssani. Kiitoksia. Grazie a lei. Kiitoksia teille. Gressle, olkaa hyvä. Danke, Kommissar. Das ist heute wirklich... Kiitoksia komission Tänään on hieno päivä. Pääsiäinen ja joulu samaan aikaan oikeastaan. Kiitoksia tästä luvatusta työpaperista. Te lupasitte sen toimittaa ja toimititte tunnustuksen sana. Se on myös hyvä uutinen meidän tulevalle yhteistyölle. Kiitoksia kovasti. Minulla on tämä paperi, jonka keskiviikkona viime viikolla annoitte minulle viikonloppuna pystyn katsomaan sitä vain näin pinnallisesti, ja sitä tietysti täytyisi analysoida hyvin huolellisesti. Ensinnäkin tämä on hyvä pohja neuvotteluille. Olin vaikuttunut, olemme siis saaneet sen, että näemme siitä, että missä meidän mietintämme asiat on, että missä ei. Parlamentille on tärkeää, että se on niin lähellä sitä paperia, josta olemme päättäneet, koska melkein 95 prosenttia oli kannatusta tälle, ja sitä oli yli ryhmien, 92 tarkistusta. Niillä oli osassa yhteinen pohja ryhmien keskuudessa. Eli se ei ole mikään EP-paperi, se ei ole minun paperi, se on todellakin yhteinen paperi sen vuoksi olisi tärkeää, että niin paljon kuin mahdollista, niin sitä otettaisiin mukaan. Ja prioriteettijärjestyksessä, jonka me haluaisimme nähdä realisoitavan, niin siitä olemme yhtä mieltä. Etualalla täytyy olla kysymys siitä, että mitä jäsenvaltiot todellakin voivat saada aikaan yhteistyöstä Olafin kanssa, mitä oikeusjärjestelmät jäsenvaltioissa tuovat tähän mukaan sen tilaston mukaan, jota minä olen tehnyt, no tietysti virallisia tilastoja ei ole, niin 7 prosenttia Olaf-tapauksista menevät tuomioistuin käsittelyyn. 93 prosenttia menevät siis paperikoriin. Se, joka uskoo oikeuteen ja täytyy siinä uskoa, niin se on sellainen tilanne, jota ei voida sietää. Eli tämä kohta on meillä esityslistalla ylhäällä. Eli tässä täytyy neuvoston saada myös tuloksia aikaan. Kysymys, että miten teemme yhteistyötä neuvoston kanssa petosten torjunnassa on toinen tärkeä kysymys. Se oli komissionkin kanssa kiistakapulana pitkään ja sen vuoksi sympatian ne meidän ehdotuksemme kostaan ilahduttaa minua. Että tarvitsemme sellainen menettelytavan, jossa kerran vuodessa istumme yhdessä neuvoston kanssa, ettei, mene, ettei tehdä niin kuin tähän asti, että me puhumme valvontavaliokunnan OALFin kanssa ja sitten neuvosto tekee tämän erikseen. Eli nämä e- erilliset menettelyt täytyy lopettaa. kiveksi petosten torjussa niistä täytyy yhdessä päättää ja keskustella myöskin petosten torjunnan toimimattomuudesta. Siinäkin voisi tehdä paljon parannusehdotuksia. Tässäkin näen, että olette tehneet ehdotuksia. En tietysti halua kaikista ottaa kantaa, koska haluan analysoida tämän ensin syvällisesti. Haluaisin pitää erittäin hyvänä sitä, että komissio jossakin olennaisissa kohdissa on tehnyt tällaista joustavoittamista. Se käsittelee tätä teemaa epäideolo- vähemmän ideologisesti kuin aiemmin. Haluaisin ottaa tämän esille, koska on, tämä on tärkeää, jotta halutaan löytää yhteisiä ratkaisuja. Meillä on niihin intressi, meillä on intressi siihen, että ne toimii paremmin kuin tähän asti. Sen vuoksi ei saa kuitenkaan mitään pyhiä lehmiä, josta sanottaisiin, että tässä, tässä kohdassa ei voida tehdä mitään liikkumista. Yksi tällainen joustavuuskohta on tämä uudelleenarviointi tässä, tämä review-asia tässä. Puhutte optioista ja on tärkeää, että odotamme että voimme katsoa, että mikä paras ratkaisu on. Olafin ohjesääntö tässä asiassa. Voisiko se siellä säännellä, että mikä, miten johtaja voidaan, tai että mikä on se rakenne tässä Olafin johtajuusasiassa. Nämä heikot kohdat nykyisessä Olaf-asetussa, ne koskevat tätä pääjohtajaa. Sillä on, hänellä on suuri valta EU-rakennelman sisällä ja siihen liittyy monia ongelmia. Nämä tarkistusten ja tasapainon asia, joita ihan olemme tarttuneet ja joita kehittää, niin siihen täytyy edelleen keskittyä. Uskon, että meidän täytyy vakuuttaa neuvosto yhdessä siitä, että tähän asiaan täytyy kiinnittää huomiota sen. Täytyy nyt tuosta uusi pohja neuvottelulle, sellainen todellinen josta haluamme vielä ottaa kantaa. Koordinaattorin kanssa täytyy nyt puhua, että mitä haluamme tehdä. Teemmekö tämän perustelun nopean oma mietinnön vai teemmekö työasiakirjan, jota käsitellään kuten oma mietintöä, johon voidaan tehdä tarkistuksia kattavasti. Ehdottaisin, että jos että työasiakirja menisi ehkä nopeammin, niin varjoesittelyn työryhmässä käydään ryhmien läpi keskustelua analysoidaan ja sitten hyvin nopeasti tehdään kesku- eh, annetaan ehdotuksia teille, että mikä on mahdollista, mikä ei. Muuten minulla ei ole mitään ongelmaa neuvoston kanssa ki- kiistellä, jotta voitaisiin löydä paras tapa. Minun kontaktini Pelkian puheenjohtajamaan kanssa, heidän mukaansa Belgia puheenjohtajamaana ei halua tehdä Olafin kanssa mitään. Kaikki muutkaan aiemmat puheenjohtajat ovat olleet tehneet mitä Unkarikaan, ja ehkä kuka sitten tulee, ehkä myöskään halua tehdä mitään. Ja siinä mielessä meidän täytyy nyt harkita todellakin, että eikö budjettia 2011, niin meidän pitäisi ryhtyä neuvoston kanssa todellakin painostamaan sitä tässä. Olaf-reformi on tärkeä reformi, johon tämä valiokunta on alkanut käsitellä, ja se on meidän vastuu kansalaisia vastaan jotka luottavat siihen, että me saamme tässä aikaan tuloksia, ja jotka ovat parempia kuin tähän asti. Tässä yhteydessä, kun meillä on tällainen miellyttävä yhteen, yhteistilaisuus, niin meillä olisi hyvä tietää, että miten meidän pitäisi olla Olfin pääjohtaja-asiassa mukana. Meillä on intressi siihen, että henkilö kysymykset tulee ratkaisin niin nopeasti kuin mahdollista. Haluaisin kiittää vielä tästä, näistä mielenkiintoisista kohdista, tästä joustavoittamisesta, että olette pitäneet, pitänyt sananne ja että epäedullisesti käsittelette näitä asioita. Olaf Reformi, meidän pitäisi olla samalla puolella. Kiitoksia. Grazie molto. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta. Sitten seuraavaksi Balchitis. Ačiū gerimas pirmininkė. E, gerimas. Kiitos puheenjohtaja. Komissaarille haluaisin osoittaa samanlaiset kiitokset kuin tässä jo tehtiin. Tämä on hyvin monimutkainen asiakirja ja on hyvä, että se jätettiin parlamentille ajoissa. Se vaikuttaa nimittäin suuresti meidän työhömme. Minulla ei tässä ole nyt aikaa käydä läpi kaikkia yksityiskohtia tuosta asiakirjasta. Tästä asiasta pitää olla tietty määrä kokemusta ennen kuin sen pystyy selvästi näkemään. Tämä koskee nimenomaan Olafia, mutta muitakin EUn toimielimiä, koska niitä täytyy pyrkiä uudistamaan. Olen edustaja Greslen kanssa samaa mieltä siitä, että tässä asiassa on hyvin paljon epätasapainoa. Ne aiheet, joita tässä on käsitelty, vaikuttavat hyvin suuresti kaikkien 27 jäsenvaltion asemaan ja muualla nauttimaan arvostukseen. Ja siksi meidän täytyy pystyä perustelemaan EUn varojen käyttö tässä asiassa. Ottaisin esiin vielä muutaman asian Olafin ja jäsenvaltioiden viranomaisten välisestä yhteistyöstä tuen EPPn kantaa siitä, että jäsenvaltioiden viranomaisten täytyy antaa raporttinsa ja toimintasuunnitelmansa tiheämmässä tahdissa niin, että sekä neuvosto että parlamentti voivat muodostaa näistä menettelyistä oman näkemyksensä. Sitten yhteistyöstä Olafin, Europolin ja Eurojustin ja kansainvälisten organisaatioiden välillä on mielenkiintoista, että tätä aihetta ei ole käsitelty aiemmin. Se on nimittäin kansainvälinen prosessi. Totta kai tällaista yhteistyötä tarvitaan hyvin kipeästi ja se tulisi kirjata myös asetuksiin tulevaisuudessa. Sitten näistä petostapauksista, joilla on hyvin vähäinen vaikutus, olisin samaa mieltä siitä, että voisimme jakaa petostapaukset suurempiin ja hieman vähemmän merkityksellisiin. Ehkä tästä asiasta voisi neuvotella hallintoneuvoston kanssa. Se on erittäin tärkeä asia, jos haluamme Olafin säilyvän itsenäisenä ja pääsevän tavoitteisiinsa. Hallintoneuvoston roolia ja toimia pitäisi vahvistaa tulevaisuudessa. Nyt meillä on henkilö, joka käsittelee tiettyjä petostapauksia ja valituksia nimenomaan jäsenvaltioista. Mielestäni tämä virka voitaisiin sulauttaa hallintoneuvoston hoidettavaksi. Hallintoneuvoston tulisi tulevaisuudessa saada tietoa jäsenvaltioista olkoonkin, että tiedot saattavat olla luottamuksellisia. Silloin ne on pidettävä salassa, enkä usko, että siinä asiassa on mitään sen kummempaa ongelmaa. Pääjohtajan nimittämisestä henkilö, joka tähän tehtävään nimetään, hänen tulisi haluta työskennellä entistä laadukkaammalla tavalla ja tukisinkin kantaa, siitä, että pääjohtajan virkakautta tulisi pidentää riippuen tulosten työn laadusta ja, ja tulosten laadusta. Pääjohtajakysymys on erittäin tärkeä koko Olafille ja pääjohtajalla tulisi olla valta päättää siitä, mitkä ovat tärkeimmät tutkintalinjat hänen virastossaan, riippuen sitten kunkin yksittäisen tapauksen luonteesta. Meillä on tässä asiassa paljon tehtävää ja tukisinkin tässä edustajakollegani kantaa siitä, että meidän tulisi laatia asiakirja, jossa esittelemme omat suosituksemme ja kantamme sillä tavoin se parantaisi Olafin työtä ja meidän kaikkien työtä. Grazie molto. Kiitoksia kovasti. Kollega Ajala. Si, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin muiden lailla kiittää komission jäsentä niin, että on pitäydytty tämän tekstin, joka on tärkeä teksti, aikatauluun. Minäkin haluan siihen paneutua vielä seikkaperäisemmin, mutta kuitenkin haluaisin mielelläni kuulla nyt jo jotain, koska tässä on jotain aika perustavanlaatuista. On hyvä palauttaa mieliin, että parlamentti on usean otteeseen vaatinut sitä, että saataisiin käsikirja, mutta myös jollakin ontologinen ohjeisto niin, että kun se tavallaan säilyttäisi jotain perustavanlaatuista myös tutkinnassa ja voitaisiin näin säilyttää menettelyissä henkilöstön kohdalla, niiden henkilöiden kohdalla tai järjestöjen kohdalla, joita ollaan tutkimassa, niin että voitaisiin välttää ikävät asiat. Olisi hyvä, että tästä voitaisiin kuulla vielä enemmän, kuten Rova Gresläkin totesi, niin tässä on tämä valvontakomitea, ja sitten äh, hallintoneuvosto, niin niiden suhteita voidaan vielä selvittää noin esityksenä. Mielestäni tämä valvontakomitea on erittäin tärkeässä asemassa. Nyt ei minulla ole vielä aikaa tutustua liitteisiin, mutta tässä tekstissä kuitenkin on osoitettu, että on tarvetta antaa lisätehtäviä sille. Se vaikuttaa hyvältä, nämä lisätehtävät, mutta minä uskon, että on hyvin keskeistä, että millä tavalla nämä eivät sitten rajoita tai vähennä valvontakomitean työkykyä niin, että sillä on käytössä kaikenlaista tietoa. Ja totta kai meidän täytyy laajentaa sen valtuuksia, mutta ei siinä kuitenkaan saa leikata sen kykyä toimia koska Olafin riippumattomuus täytyy taata, mutta kuitenkin täytyy taata kaikki menettelyt ovatkin Ja niin, että säilytä tutkinta niin kuin parlamentti on toivonut. Ja haluaisin, että Europolin ja Eurojustin uraltakin komission jäsen jotain kertoisi. Onko jotain ajatusta siitä, että onkin jonkinlaisia yhteyksiä näissä tutkinnoissa Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen, niitä tulisi jonkinlainen eurooppalainen syyttäjäviranomainen, ja se olisi tavallaan osa Olafiakin jatkossa ainakin. Lisäksi olisin samaa mieltä kollegoja, varsinkin Patsitsin kanssa liittyen pääjohtajan nimittämiseen. Mehän olemme törmänneet tähän aikaisemminkin se, että kun valitaan seuraajaa tai ollaan valintatilanteessa ja joudutaan ehkä ikävä tilanteessa, kun edelleen pääjohtaja on jättänyt tehtävänsä, ja siinä täytyy on hyvä muistaa Euroopan parlamentin osaa valvontatehtävänä. Ja sitten vielä olisi tietenkin kiva tietää, missä määrin valtiossakin voitaisiin taata jatkuvuutta näissä menettelyissä, joita Olaf joutuu toteuttamaan jäsenvaltioissa. Olisi hyvä saada parempia takuita ja laajempaa läpinäkyvyyttä. Kiitos. Grazie. Kiitos. Dankeschön. Äh, möchte nur kurz einhaken bei das, was Frau Kress... Haluaisin vähän puhua siitä, mitä Rova Kressl sanoi, että 7 prosenttia vain menee tuomioistuin käsittelytapauksista. Siihen voi olla monia eri syitä. Yksi voi olla tietysti yleisessä syyttäjässä, toiseksi Olafissa, äh, tutkimusmetodeissa tai mahdollisuuksissa, joita äh, heillä on. Voisitteko antaa jonkun perustelun, niin miksi te ajattelette, että miksi niin vähän tapauksista menee oikeusistuimiin. Sitten toinen asia, josta haluaisin puhua lyhyesti on kohta kolme. Ja se on tiedotus Olaf-tutkimuksista yleisölle. Usein on tullut esille, että tiedotusvälineet ovat saaneet tuloksista, tutkimuksista tietoa ennen kuin tutkittava henkilö niitä niistä on saanut tie- tietoa. Mitä sisäisiä sanktiomekanismeja nyt sitten on ollut tähän mennessä ja mitä sisäisiä sanktiomekanismeja tulevaisuudessa on ajateltu otettavaksi käyttöön? Grazie. Kiitos. Komission jäsen, haluatte vastata. Uh, thank you, Mr. Uh, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Nämä olivat enemmänkin varmaan tällaisia kannanottoja kuin suoria kysymyksiä. Sanoisin muutaman sanan tästä aiheesta. Ensinnäkin olin täällä esittelemässä tätä meidän asiakirjaamme. Ja siihen sisältyivät jo parlamentin ja neuvoston e- ehdotukset. Tämä on se ensimmäinen askel ja seuraava askel on sitten perinpohjainen keskustelu. Ja siitä päästään sitten konkreettisiin toimintavaihtoehtoihin, joita ehdotetaan asiakirjassa vahvistaisin sen, että ne asiat, joita täällä otettiin edustajien toimesta esiin, eli esimerkiksi Olafin ja jäsenvaltioiden välinen suhde ja parlamentin ja neuvoston osallistuminen valvontakomitean toimintaan ja muut aiheet, ne niitä on jo käsitelty tässä asiakirjassa ja niihin on esitetty vaihtoehtoja siitä, miten nyt tulisi edetä. Totta kai olemme valmiita hyvin avoimeen keskusteluun näistä ehdotuksista. Meistä tavoitteemme ovat kuitenkin suurelta osin yhteisiä. Kaikki haluamme tehdä Olafista tehokkaan elimen, Täällä puhuttiin numerotiedoista, siis seitsemästä prosentista. Ja siitä, että vain 7 prosenttia petostutkimuksista päätyy oikeuteen. Oikeat luvut tai oikea luku on luultavasti korkeampi, kun otetaan mukaan kaikenlaiset tutkimukset, sillä jotkut tutkimukset kestävät hyvin pitkään ja kaikkia tutkimuksia ei voida käsitellä ja seurata heti. Niitä ei voida viedä heti jäsenvaltioihin ja siellä oikeusistumiin. Totta kai tutkimusten pituus on oma asiansa ja me esitimme siihen hyvin tiukkoja kriteerejä niin, että Olaf pystyisi parantamaan tätä asiaa eli lyhentämään tutkimusten kestoa ja valvontakomitea seuraa tätä tilannetta tarkasti, seuraa sitä, kuinka pitkään tutkimukset kestävät ja Olafia vaaditaan selittämään selkeästi, miksi tutkimukset kestävät niin kauan, jos ne kestävät esimerkiksi yli vuoden, kuten tästä asiakirjastakin näette. Sitten yhteistyöstä Europolin ja Eurojustin kanssa me esitimme tässä asiakirjassamme sitä, että uudessa asetuksessa pitäisi vaatia, että kaikkien eurooppalaisten virastojen ja toimielinten pitäisi tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja niin, että sitä yhteistyötä edellytettäisiin jo lainsäädännössä – näin olisi siis myös Olafin ja sen yhteistyön kanssa. Joitakin tällaisia vaatimuksia on jo olemassa tälle yhteistyölle. Olafilla on sopimuksia yhteistyöstä esimerkiksi Europolin kanssa. Europolin Europolia koskeva lainsäädäntö edellyttää sitä, että tehdään hallinnollisia järjestelyjä, joissa Olaf otetaan mukaan. Sitten valvontakomitean rooli. Tästä asiakirjasta näette, että me ehdotimme, että sen roolia vahvistetaan hyvin merkittävästi. Ja totta kai tämän valvontakomitean täytyy päästä käsiksi siihen tietoon, jota se tarvitsee omissa toimissaan. Meidän pitäisi pyrkiä takaamaan se, että tutkimukset sinänsä pysyisivät ja niitä koskeva tieto pysyisi sillä tasolla, että sitä käsiteltäisiin hyvin syvällisesti, sillä niin ei sitten luotaisi ongelmia Olafin itsenäisyyden kanssa. Näitä asioita koskevat ratkaisut löytyvät tästä asiakirjasta. Sitten pääjohtajan nimittäminen Olafiin. Sehän on käynnissä oleva prosessi. Tästä voin sanoa sen, että prosessi etenee aivan aikataulussa. Komissiossa asia etenee kaiken aikaa. Valvontakomitea osallistuu myös tähän prosessiin. Ja parlamentti osallistuu myös tähän nimittämisprosessiin tiekartan mukaisesti. Syyskuun 20. päivä saadaan lista Olafin pääjohtajan ehdokkaista ja heitä haastatellaan. Sitten tästä asiasta käydään keskustelua parlamentissa ja, ja neuvoston kanssa ja ehdokkaita tarkastellaan tähän Olafin pääjohtajan virkaan kaikissa toimielimissä. Tässä lyhyesti nyt se, mitä halusin sanoa näistä esiin nostetuista aiheista. Edustaja Gressle puhui myös puheenjohtajavaltioista ja niiden toimista Olafin suhteen ja lainsäädännöstä Olafin suhteen. Itse olen ollut yhteydessä Belgiaan puheenjohtajavaltiona ja sitä seuraaviin puheenjohtajavaltioihin, kuten Unkariin. Ja sen pohjalta uskon kyllä, että pystymme viemään tätä prosessia eteenpäin niin, että lainsäädäntöä saadaan uudistettua. Sen jälkeen, kun on käyty keskusteluja parlamentin ja neuvoston kanssa, sitten saamme todellisen prosessin käyntiin. Täällä puhuttiin myös eurooppalaisesta syyttäjästä EPPOsta. Tästä eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta. Tästä meidän asiakirjastamme käy ilmi, että olemme viemässä tätä prosessia päätökseen, lainsäädännöllistä prosessia päätökseen. Ainakin mitä tulee Olafiin. Ja tällä tavoin sitten Olafista tehdään toivottavasti tehokkaasti toimiva virasto, syyttäjäviranomaisasia on sitten seuraava asia, johon paneudumme omassa työssämme. Olen tehnyt tiivistä yhteistyötä komission jäsen Redingin kanssa ja komission työohjelmassa nämä syyttäjän viranomaista koskevat toimet ovat vuosilla 2012 ja 2013. Nyt käymme siis valmistavia keskusteluja syyttäjäviranomaisen roolista ja suhteista esimerkiksi Olafiin. Tässä vaiheessa on varmaan liian aikaista kertoa konkreettisesti mitään tästä asiasta ja varsinkaan Olafin ja EPPn välisistä suhteista. Tästä asiasta kuitenkin käydään varmasti keskustelua tulevaisuudessa täällä parlamentissa ja myös neuvostossa. Tämä asia on hyvin tärkeä ja siihen tulisi löytää yhteisiä ratkaisuja. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Patrici. No, presidente. Joo, puheenjohtaja. Minä haluaisin tutustua näihin. Ehkä olisin seuraavalla kerralla. Ymmärsin, että aloitti puheenvuoron. Edustaja Gressle. Ähm, Kiitoksia komissio jäsen. Parlamenttihan on jo esitellyt kantansa moniin kysymyksiin 2008 marraskuussa. Tämä ensimmäinen käsittely on, täyttäisi kaksi vuotta kohta. Viime vuonna se oli 10-vuotisjuhla Olafille, silloin löi vetoa, että kun tulee 20. syntymäpäivä, niin oikeusperusta ei silloin ole vielä selvä. En nyt haluaisi, että tässä kestäisi niin kauan. pitäisin tärkeänä, että instituutiot ovat johdonmukaisia, mutta me olemme kantamme jo ilmoittaneet. Tietysti nyt kun ilmaisemme sen uudestaan, niin joissakin yksityiskohdissa se voi olla vähän erilainen, mutta sen peruslinjan pidämme ja siinä on muutama argumentti. Että en haluaisi, että neuvoston riitaisuus tulee parlamenttiin sen muuta mukaan, että jos toiset eivät tiedä mitä haluavat, niin ne eivät toisetkaan silloin tiedä. Me olemme tämä ongelma, ongelmat tiedämme mitä haluamme. 11 työasiakirjaa on, minu, minäkin olen tehnyt Olafin ongelmista, ne ovat myös tämän valiokunnan nettisivulla viime kaudelta. Minä voin lähettää ne kaikille haluaville. En haluaisi, että mennään tällaisen ikuiseen reformikeskusteluun, jossa lopussa ei saada aikaan sitten kuitenkaan tuloksia, koska tämä varsinainen ongelma, neuvoston haluttomuus, on aina etualalla. Haluaisin, että mietimme sitä, että miten neuvoston jumitilanne voidaan saada ylitettyä. En halua, että se kuitenkaan otettaisiin niin, että menemme neuvostolinjalle ja ryhmämme ikuisin keskusteluun. Minulla oli siis tärkeää, että, että todellakin pyrimme lainsäädäntömenettelyyn. Te olette nyt tehnyt ehdotuksen ja tätä ehdotusta haluamme muuttaa. Nyt jos teette uuden ehdotuksen ja ta- esitimme siitä taas uuden kannan, niin sitä menee taas kaksi vuotta. Ja sitten ei ole vieläkään voitettu mitään sisällön osalta reformissa, koska sitten neuvosto ei sitä edelleenkään halua. Haluamme, että tämän käsillä olevan komission ehdotuksen pohjalta, että tämän pohjalta istumme neuvoston kanssa yhteen kysymme, mitä voidaan nyt tehdä. Ja prioriteettien mukaisesti sitten on asioita, jotka voidaan tehdä heti ja saada neuvosto sillä puolellamme. Olfin pääjohtaja siinä suhteessa on aukko oikeusperustassa. En haluaisi, että ryhdytte uuteen lainsäädäntöehdotukseen, koska se vaatii paljon energiaa ja aikaa se meiltä ja teiltä. Ja se ei pystytä tekemään vuoden loppuun mennessä, sen sanon heti. Eli haluaisin kyllä, ja se oli aina meidän tavoitteemme, että nyt käsillä olevan ehdotuksen pohjalta aloitetaan neuvottelut neuvoston kanssa ja tehdään työtä sen perusteella. Toinen kohta sitten. Minä olen vähän hälyt... Minä vähän hälyttää tämä, mitä että pääjohtajan valinnasta. Siis konsultaatio, yhteistoimintamenettely on oikeusperustassa nyt. Englannissa oli sitten käännösvirhe, kaikissa muissa versioissa on konsultaatio. Originaaliteksti oli saksaa silloin. Eli Haluaisin, että tämä konsertiirung, eli ne, yhteisneuvottelu tulee siihen mukaan. 5-6 ehdokasta oli, ja heitä kuulimme ja heistä esitimme kantamme. En haluaisi, että kaksi kolme ihmistä saadaan sen muuta mukaan, että otetaan nämä menettelytavasta. Emme halua poiketa viime kerralta. Minusta ei ole siihen mitään perusteltakaan, että siitä poiketaan. Se oli se toinen pyyntöni. Kolmas pyyntöni koskee nyt sitten tätä eurooppalaista syyttäjäviranomaista. No miten sitä käsitellään? Se kysymys on hyvin tärkeä kysymys. Minä huolestuttaa se kovasti, että kun odotamme tätä eurooppalaista syyttäjäviranomaista, niin voi tulla tällainen äh, pyypivossa tilanne, että ei odoteta tätä supermegastruktuuria, koska Lissabonin sopimus äh, asettaa Eurojustin varaan eikä Olafin varaan. E, Olafi on tässä asiassa suuri häviäjä syyttäjäviranomaisasiassa. Haluamme, et emme halua uutta eurooppalaista järjestelmää, joka ei jälleen toimi. Sitten meillä on kaksi rakennelmaa, jotka eivät toimi. Se ei ole minun tavoite, koska minä pidän Olafista ja haluan, että kymmenen vuoden jälkeen kaikilla olisi vaatimus siitä, että saadaan paremmin toimiva Olaf. Enkä halua, että lykätään Olafin ongelmia. Ja otetaan esille tämä Euroopan ja syyttäjäviranomainen. Ei siitä mitään tule. Grazie. Kiitos. Minäkin haluaisin esittää omia ajatuksia, niin minusta vaikuttaa siltä, että nyt on selvästi syntymässä poliittista tahtoa kaikissa ryhmissä tässä valiokunnassa ei pelkästään liity siihen, että Olaf on riippumaton ja itsenäinen niin, että sillä on myös merkittävä institutionaalinen rooli, vaan myös liittyen siihen, että sen toimintakykyä vahvistetaan. Me olemme nähneet tämä myös vierailuiden aikana Kreikassa ja Kroatiassa. Huomattiin, että molemmissa paikoissa, no Kreikassa se nähdään kriisin yhteydessäkin, että siellä on aika räikeä korruptiota. Olafilla on siis aika paljon kykyä toimia vielä enemmän petoksen torjunnassa. Jos ajatellaan Euroopan unionin rahoitusetua ja kansalaisten etua, niin se merkitsee petoksen torjuntaa, mutta se merkitsee myös, että torjutaan korruptiota. Emme saa myöskään unohtaa sitä, mitä on ollut viime vuosina liikkeellä Nimittäin kansainvälinen järjestysrikollisuus on löytänyt myös hyvän lähteen julkisista varoista, ja näin ne ovat tunkeutuneet instituutioihinkin julkisella sektorilla. He käyttävät tavallaan yhtä aikaan julkisia varoja ja siinä ovat yhteydessä julkisiin instituutioihin. Tässä tämä demokraattinen kosketuspinta on myös uhattuna näissä unionin maissa. Siksi minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt pyrkiä vahvistamaan Olafia. Meidän täytyy pyrkiä välittämään, välttämään se, että tämä keskustelu, jota totta kai täytyy käydä eurooppalaista syntöjä viranomaisesta ja eurojustista, niin että se ei sitten Olafia sysää syrjään. Minä olen jo todennut jossakin epävirallisissa yhteyksissä Lipivaliokunnassakin, että on syntynyt sellainen vaikutelma, että tässä Olaf on syrjäytymässä. Minun mielestäni me tarvitsemme kyllä eurooppalaista viranomaista. Se on hyvin tärkeä tavoite ja sen puolesta me kaikki työtä, mutta lailla nyt tänä päivänä tarvitsemme Olafia vielä enemmän kuin syyttäjäviranomaista. Sitten odotellaan komission esityksiä, parlamenttikin varmasti pyrkii etsimään lainsäädännössä vastauksia jolla voidaan näitä eri instituutioita harmonisoida. Minun mielestäni varmasti kansalaiset toivovat läpinäkyvyyttä varojen käytössä. Se, miksi nyt tällä hetkellä on niin paljon epäluottamusta Eurooppaa kohtaan, johtuu siitä, että viime vuosina ei on käytetty huonosti miljardia euroja. Siksi komission jäsen jos jotenkin konkreettisesti voitaisiin tämän puolesta tehdä työtä, mitä on toivottu täällä valiokunnassakin, niin että kuten paljon on toivottu, että Olaf säilyy paitsi riippumattoman itsenäisenä, mutta tämän lisäksi sitä vahvistettaisiinkin. Toivottavasti myös johtaa konkreettisiin toimiin sen lisäksi, mitä te komission puolesta totesitte. Edustaja Jäger. Danke, Herr Präsident. Ich Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää tästä keskusteluasiakirjasta. Tunnustukseni myös siitä, että esimerkillisesti olette pitäneet lausunnoista kiinni. Tää, lausunnoista tälle valiokunnalle, mitä tähän keskusteluasiakirjan toimittamiseen tulee. En halua näitä huomioita kollegoilta toistaa. Haluan vain käsitellä tätä pääjohtajan valintaa. Tämän asiakirjan pohjalta. Saksan tulkkauksesta 20. syyskuuta olisi ehdokas. Ja sitten sanottiin, että on luettelo ehdokkaista. Haluaisin kuulla teistä, että että puhe, oliko puhe yhdestä ehdokkaasta. Ja, ja sitten nyt meidän täytyy, että voitaisiin käsitellä laajempaa kirjoa hyväksyttäviä ehdokkaita. Tämä nyt rotetaan, mikä rooli tällä valiokunnalla siinä on tämän väliaikaisen johtajan nimittämisessä, niin siitä on jo laajasti keskusteltu se asia, josta otti esille tämä consultation ja consultation. Koordinaation kokouksessa sitä keskusteltiin monia tunteja. Ja siellä kanta oli ihan selvä. Me, meitä ei pelkästään kuulla, vaan me päätämme tästä yhde, myö, myö, myötä päätämme tästä. Yhteispäätösmenettelyä tähän haluamme ja mitä vähemmän ehdokkaita on, niin ironisesti sanoen, tietysti kahden ehdokkaan välillä valinta on erilainen kuin neljän viiden ehdokkaan välillä. Meidän prosessi taitaa olla aika edistynyt tietojeni mukaan ja 11 ehdokkaan kanssa on käyty viime viikolla haastatteluja ja sitten uskon, että tätä vaihetta tullaan lähelle, jossa sitten riittävä määrä ehdokkaita voidaan esitellä. Minusta olisi erityisen järkevää, ja tästä haluaisin kuulla kerrasti arvionne, niin pitäisin hyvin järkevänä, jos nämä ehdokkaat sitten voitaisiin kysyä heiltä yksityiskohtaisesti myöskin heidän kannoistaan parlamentin kantaan. Ja myöskin heidän täydentävistä kannoistaan, ehdotuksistaan tähän keskusteluasiakirjaan. Se voisi olla hyvä hedelmästä keskustelulle. Se tekee menettelyn hyvin avoimeksi, koska meillä olisi selkeä käsitys siitä, että mihin suuntaan olla voisi mennä tulevaisuudessa meidän päätöksentekomikin voisi sitten perustua hyvin selkeisiin lausuntoihin ja sitten tämä, tätä luovuutta voisimme arvioida ehdokkaiden keskuudessa. Ja se voisi hyödyttää meitä sitten jatkokeskustelussa. Grazie Kiitoksia kovasti. Vielä kerran puheenvuoro komission jäsenelle, jos hän päättäisi keskustelun ja sitten menemme toiseen kohtaan esityslistalla. Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Ehkä aloitan viimeisestä kysymyksestä ja kohdasta. Ja selvitän tilannetta. Kyllä, on tulossa lista mahdollisista ehdokkaista. Itse asiassa te voitte esittää kysymyksiä kaikille mahdollisille ehdokkaille jotka ovat valituslistalla lopullista hyväksyntää varten. Eli ei tässä mitään ongelmaa. Joka vaiheessa koko menettelyn aikana ollaan aika muodollisia nyt. Se etenee tietenkin siten, että katsotaan, miten ehdokkaat täyttävät muodolliset vaatimukset, kuten hakuilmoituksessakin on vaadittu tässä vaiheessa emme vielä pääse CCN-menettelyyn. Muissa yhteyksissä ehkä voidaan CCN kautta valita asetteluissa, mutta meidän täytyy saattaa päätökseen ensin tämä vaihe, tämä varsinainen valittujen luettelo laaditaan pääjohtajan virkaa varten – ja sitten sen jälkeen parlamentti voi olla täysimittaisesti mukana, kuten neuvostokin itse valintaprosessissa pääjohtajan osalta. Minä olen ihan samaa mieltä teidän kanssanne, että menettelyn pitää olla läpinäkyvä ja seurattava, avoin, niin että paras valitaan pääjohtajaksi. Olafin. Todellakin meidän kaikkien etujen mukaista on, että sinne saadaan hyvin toimiva elin. Ja sitten Rova Gresslen kysymykseen jatkomenettelystä. Voin vakuuttaa teillä, että en nyt ole laatimassa mitään uutta esitystä komission puolelta. Teidän pohdiskelujenne jälkeen tähän alustavan asiakirjaan vain päivitämme komission esitystä, joka tehtiin 2006 Minä haluaisin tehdä sen mahdollisimman nopeasti, kuten totesin jo aivan alussakin. Jos teemme tehokkaasti työtä yhdessä, niin minun mielestäni on mahdollista esittää tämä päivitetty ehdotus ennen vuoden loppua. Sen jälkeen saatetaan päätökseen eri menettelyt ensi vuoden kuluessa. En nyt olisi ihan niin pessimistinen myöskään neuvoston tilanteen kohdalla. Tiedän nimittäin jo, että neuvosto aikaa aikoo 28. syyskuuta järjestää työryhmän kokouksen. Siellä keskustellaan alustavasta asiakirjasta ja me teemme kaikkemme sen takaamiseksi, että neuvostonkin puolella prosessi etenee mahdollisimman nopeasti, niin saadaan sitten heiltäkin näkemyksiä alustavan asiakirjaan. Nopeasti. Sitten kysymys eurooppalaisesta syyttäjäviranomaisesta – olen aivan samaa mieltä niiden kanssa, jotka täällä totesivat, että tässä vaiheessa meidän pitäisi keskittyä Olafiin, saattaa päätökseen Olafia koskeva lainsäädännön tarkistelu mahdollisimman nopeasti. Ei se tietenkään tarkoita sitä, ettei voitaisi tehdä valmistelevaa työtä myös syyttäjäviranomaisen osalta, koska se on hyvin pitkä menettely. Siinä tarvitaan paljon työtä. Siinä tarvitaan keskusteluja, sopimuksia jäsenvaltioiden eri sidosryhmien kesken. Valmistelevaa työtä toki täytyy tehdä jo tällä saralla, mutta nyt minä keskittyisin Olaf-asetukseen ja minä teen kaiken välttämättömän – että saatamme päätöksen tämän mahdollisimman nopeasti. Sitten puheenjohtaja, teidän puheenvuoronne liittyen voin olla vain samaa mieltä, että korruption torjunta on tärkeä aihe sekin. Se pitäisi totta kai näkyä myös Olaf-asetuksessa. Olafin täytyy myös korruptiota käsitellä, kuten se käsittelee myös petoksiakin. Eli tässä, tässä lyhyesti yhteenvetona toivottavasti teidän reaktionne alustavan asiakirjaan toteutuu nopeasti. Näin. Niin ja jos tarvetta on, niin voin tulla jatkamaan keskusteluja jostain alustavarasiakirjan yksityiskohdistakin, koska siellä on hyvin paljon yksityiskohtia, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Ehkä jonkun verran ajatuksen vaihtoa tarvitaan niiden osalta ja olen aina valmis tulemaan valiokuntaa keskustelemaan niistä. Grazie, pure noi siamo. Kiitoksia. Totta kai mekin olemme käytettävissä yksityiskohtaisemminkin eri muutoksissa ja esityksissä. No niin sitten muuten kiitoksia komission ja sen menemme kohtaan seitsemän esityslistalla. Nimittäin vastuuvapaus 2008 Euroopan poliisiakatemia. Puheenvuoron saa esittelijä Mathieu, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu juontuu parlamentin keskustelusta 7. toukokuuta, jossa puhutaan siis vastuuvapaudesta Euroopan poliisiakatemialle vuodelle 2008. Tätä virastoa on pyydetty parantamaan taloushallintoaan hyvin merkittävästi. Tässä mielessä parlamentti on esittänyt lukuisia vaatimuksia poliisiakatemialle – Tämä päätöslauselma on siis hyväksytty täysistunnossa koskien vuoden 2008 tilejä. Sepolin eli Euroopan poliisiakatemian uusi pääjohtaja on valittu helmikuussa tänä vuonna ja hänen täytyy esittää tällainen monivuotinen toimintasuunnitelma, jossa puututaan juuri havaittuihin puutteisiin. Ja se piti esittää heinäkuussa tänä vuonna. herra Bonfille, eli poliisiakatemian johtajalle, esittäisin seuraavan kysymyksen. Hyvä johtaja, tässä päätöslauselmassa parlamentti edellyttää poliisiakatemialta muutosta sen toimintaan ja se puhuu myös tästä Olafin aloittamasta tutkinnasta poliisiakatemian toimintaan Sepolin hallintoneuvostolta olen myös saanut tietää, että mitään kurinpitotoimia ei ole aloitettu niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat toimineet väärin poliisiakatemian varojen hallinnassa. Mistä tämä johtuu? Sitten taloushallinnon parantamisesta poliisiakatemiassa. Kesäkuussa tänä vuonna edellytettiin että poliisiakatemialle annettaisiin koulutusta, jotta sen tietämystä näissä asioissa voitaisiin parantaa, erityisesti juuri taloushallintoasioissa. Tämä kiireinen koulutus on järjestetty ja kolmanneksi sitten taloushallintojärjestelmän muuttaminen poliisiakatemiassa – Tämä koskee vuotta 2009. Se julkaistiin ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna, kuten oli edellytetty. On myös ryhdyttävä erilaisiin toimenpiteisiin niin, että ulkoinen tilintarkastusvirasto tekee tutkimuksen toiminnasta. Kiitoksia. Sepolin johtaja, olkaa hyvä. Dear Excellencies, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluaisin esittää kiitokset mahdollisuudesta olla täällä ja antaa teille ajankohtaisia tietoja kysymyksiin, joita minulle nyt on jo esitetty. Hyvät naiset ja herrat, Ensinnäkin haluaisin lyhyesti esittäytyä. Täällä mainittiin, että otin Sepolin johtajuuden vastaan 16. helmikuuta. Ennen sitä olin 30 vuotta poliisitehtävissä Unkarissa. Aluutin kaduista ja lopussa oli kansallisen poliisin johtotehtävissä. Viime vuosina johdin Euroopan rajavalvontayksikköä ja muita eurooppalaisia hankkeita. Kun tulin uutien tehtäväni Bremsiliin, niin totta kai tutustuin perinpohjaisesti tilanteeseen. Se, se nyt ei ollut kovin kummoinenkaan, täytyy sanoa. Meillä oli uusi johto kriisitilanteessa – varsinkin johtuen huonosta varainhoidosta. Mitä sitten tulee niin konkreettisiin kysymyksiin, niin sanottakoon seuraava. Olaf-tutkinta ei ole, ei ole vielä julkinen. Olaf-tutkinnan ei antanut johtajalle mitään mahdollisuuksia selvitä tilannetta. Keskustelut Olaf-tutkinnan tuloksista rajoittui pelkästään siihen, että läsnä oli hallintoneuvoston äänivaltaiset jäsenet. Luottamuksellisesti, luottamukselliseksi julkistetut tulokset Sepolin johtajan osalta ei anna mahdollisuuksia antaa vastauksia. Haluaisin kuitenkin todeta olevani yhteistyöhaluinen. Sitten konkreettiset kysymykset. Nämä henkilöstö tarjotut kahden päivän koulutukset. Se oli kahdessa vaiheessa. Ensinnäin 16. ja 17. päivä kesäkuuta mukana oli rahoitusyksikön johtaja DG, DG sisäasioista komissiosta. Mukana oli myös Sepolin johtoa toisessa vaiheessa. Tämän viikon aikana täytäntöön pantu 15.16. kesäkuuta käynnistetty tapahtuma. Mukana oli myös suunnittelun tarkastelua ohjelmoinnin suunnittelua. Halusimme selvittää, mitkä ovat parhaimmat käytänteet EU-ssa ensimmäisenä päivänä tässä koulutuksessa tai suunnitteluistunnossa, koska tämä on sekoitus kumpaakin. Komission edustaja, sisäisen tilintarkastuksen edustaja ja hallintoneuvoston puheenjohtajakin oli mukana. Ja Sepol johtaja esitti myös uuden suunnitelman. Toisena päivänä jatketaan toimintaa erityisryhmissä niin, että voidaan enemmän rahoitussuunnitelmaa käsitellä 2012 ja 2011 osalta. Sitten tilintarkastuskertomukset ja mitä varustuksen niihin on ollut tutustua 2009 tilit ja tilinpäätös Sepolin osalta hyväksyttiin tilintarkastustuomioistuimessa perustuen alustavan tietoon tilintarkastustuomioistuimesta. Siinä todetaan, että Sepolin historiassa tämä on nyt ensimmäinen kerta, että Sepol pystyi tarjoamaan tilinpäätöstiedot varanhoitoasetuksen pohjalta. Voisinko ehkä lyhyesti vielä kertoa vai vastaanko muihin kysymyksiin? Kiitos. Est-ce que vous m'en dire plus? Voisitteko kertoa, voisitteko kertoa enemmän tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta? the European Court of Auditor. Tilintarkastustuomioistuin täytäntöön pani ensimmäisen tilintarkastuksen Sepolissa maariskuun 8-12 päivää. Tässä on siis alustavia tietoja Sepolin osalta. Alustavat tiedot osoittivat, että Sepolin tilissä on merkittäviä virheitä – eikä niitä voitu hyväksyä siinä vaiheessa. Tästä syystä me aloitimme intensiivisen työn alustavien tilitietojen perusteella mukaan lukien niin, että meillä oli myös konsultteja tilintarkastuksen osalta ja budjetin osalta. Meillä on käytetty jo lisää henkilöstövoimavarojakin virheiden löytämiseksi ja niidenkin eroja löytämiseksi, jotka tilintarkastustuomioistuin oli yksilöidy. Tämän intensiivisen työn jälkeen toimitimme tilintarkastustuomioistuin oikaisun, oikaisun version. Sen jälkeen tuomioistuin teki toisen brems, tilintarkastuksen Bremsin 28. kesäkuuta ja toinen heinäkuuta välisen aikana. Tuomioistuimen löydöt olivat, että nyt tilit olivat kunnossa. Thank you. Kiitos. Alors, monsieur le directeur, en Niin vuonna 2008 Sepol raportoi budjettinsa näitä määrärahoja ei käytetty vuoden loppuun mennessä voidaanko ne laittaa silloin varastoon? Onko tämä paras strategia teille? Ja kuuluuko toimintaperiaatteisiinne mitään parannuksia tuleviin toimenpiteisiin, erityisesti mitä tulee Sepolin edustajien jäsenvaltioissa. Osallistuminen Sepolin tai poliisiakatemian toimintaan jäsenvaltioista on ollut vähenemässä. Mitä sanotte tästä, minkälaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty? Entä sitten poliisiakatemian toimien laajentaminen? Lopuksi parlamentti suosittaa, että avoimuuden lisäämiseksi poliisiakatemian sivustolla tulisi olla hallintoneuvoston jäsenten nimet ja myös ja sitä ei sieltä nyt löydy. Voisitteko kenties kertoa syyn tähän tai korjata tilanteen välittömästi? First of all, we need to... Ennen kaikkea täytyy rehellisesti sanoa, että budjettisuunnittelu ei ole poliisikallissa korrektia. Se tarkoittaa, että nämä eri toiminnot Sepolissa oli ylibudjetoitu. Ylibudjetoidut toiminnot olivat seurausta budjetin alikäytöstä vuosien lopussa – se ei koske pelkästään 2008 vuotta. Se luonnehtii tilannetta Sepol, Sepolin toiminnan alusta alkaen. Ja valitettavasti minun täytyy sanoa, että tämä alikäyttöä ei voida tämän vuoteen mennessä eliminoida täysin, mutta toivottavasti tässä saadaan kohtuullista edistystä aikaan. Sitten rahoitussäännöt ja asetukset. Rahasumma, jota ei kuluvana vuonna käytetty, voidaan siirtää seuraavalle vuodelle ja voidaan käyttää eksklusiivisesti sitoumuksen mukaan edeltä vuodelta. Ei voida suunnata uudelleen tai uudelleen allokoida sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Eli poliisiakatemia ei pystynyt alkoimaan uudelleen rahaa, joka siirrettiin vuodelta 2008 vuodelle 2009. Ja tilanne on ihan sama koskien vuosi 2009 siirretty raha voidaan käyttää aiemman sitoumuksen mukaan edelliseltä vuodelta. Meillä on selkeä visio, miten tätä tilannetta voidaan käsitellä. Ensinnäkin poliisiakatemia täytyy parantaa hallinnollista kapasiteettiaan. Sen vuoksi, kun nykyistä rakennetta uudelleen arvioidaan, niin sen jälkeen lähetin hallintoneuvostolle organisaatio-uudistuksia. Uusi organisaatio on hyväksytty hallintoneuvostossa. 25. toukokuuta uusi organisaatio. Rakenne on tilintarkastajien neuvojen mukainen, sekä tilintarkastustuomioistuimen että sisäntilintarkastajien tilintarkastajien mukainen. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy keskittää SEPO-sihteeristön taloutta koskevat tehtävät. Ja kun virasto on pieni, siellä on yli keskitetty taloushallinto. Eli ensimmäinen tammikuuta Sipolissa on talousyksikkö ja talousyksikkö myötä hallinto voi asianmukaisesti valvoa ja seurata koko budjetin toimeenpanoa. Sitten johto pystyy käyttämään oikeudellista välinettä rahatransferenssia Joten tämä lisääntynyt kapasiteetti johtaa parannuksiin. Sitten vuodella 2010 suunnitelvaiheen aikana harkittiin jo sitä, että käytetään historiallista dataa eri toimista, jotta voidaan vähentää sitä mahdollisuutta, että budjetissa olisi jälikäyttöä. Sitten osallistuminen koulutuksiin meidän verkosto jatkuvasti analysoi jäsenvaltioiden osallistumista eri poliisikatemian toimiin. On totta, että osallistumista on ollut vähenemistä ja syötävät seuraavat. Ensinnäkin on tarve päivittää koulutusaikatauluja ja koulutuksen sisältöjä on muutoksia ollut, kuten Lissabonin sopimus, Tukholman ohjelma, sen toimintasuunnitelma, sitten integroitu turvallisuusstrategia. Kaikki nämä ovat sellaisia asioita, jotka vievät Sepolia uuteen suuntaan. Se tarkoittaa, että kun uusi suunnittelusykli alkaa muutaman päivän päästä 2012, poliisikäytämme pitäisi pystyä esittää päivitetty luettelo koulutuksista, uusien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Sitten hallintoneuvosto. Haluaisin informoida valiokunnalle, että poliisiakatemia julkaisee hallintoneuvoston päätökset nettisivustolla e- ja sen lisäksi eri komiteoiden työryhmien keskustelut asiat, kaikki ovat siellä saatavilla. Sitten luettelo tai hallintoneuvoston jäsenten nimet. Hallintoneuvosto keskusteli asiaa ja he päättivät, että he eivät julkaise nimiä. Yksittäisiä nimiä hallintoneuvostosta, koska kaikki muut virastot tällä alalla noudattavat samaa käytäntöä. Europol, Frontex, ne eivät hallintoneuvoston jäsenlistä, luetteloa julkaise. Mutta muuten avoimia ollaan siellä. Avointa tietoa välitetään siellä nettisivustolla. Grazie. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Rede von Olaf noch zum Stand Äh, der Olaf-ermittlungen und auch den europäischen Rechnung. Voisiko Olafilta kuulla tai tuomioistuimelta, se on tärkeää senkin suhteen, mitä 2009 tapahtuu. Ehkä komission sisäistä tarkastusta voisi myös kuulla. Si, prego. Niin, olkaa hyvä. Sen Representante Olaf. Olafin edustaja. Oui, je, je vous remercie. Kiitos, herra puheenjohtaja Rova Gressle. Olaf on, kuten tiedätte, toimittanut kertomuksen, mukaan lukien joitakin päätelmiäkin liittyen epäsäännönmukaisuuksiin, joita on huomattu Sepolin yhteydessä liittyen usean henkilöön, mutta liittyen myös näihin rahoitus- ja budjettirakenteisiin, joita on toteutettu. Me olemme saattaneet tämän kertomuksen päätöksen. Siellä on kurinpito-osuus ja nyt uusi pääjohtaja kertoikin, että minkäänlaisia pakotteita ei ole toteutettu. Me olemme toimittaneet tämän, kuten tiedätte, myös britti oikeusviranomaisille. He edelleen selvittävät tätä kysymystä. Siis tämä on vielä kesken brittiviranomaisten parissa tämä käsittely. Siksi emme tietenkään ole voineet tästä aiheesta kertomaan sen enempää, koska se on vielä työn alla. Sitten tämä palautuskysymys rahoituksen osalta, miten nyt sanoisin, me olemme toivonneet, että että sitä valvotaan tarkkaan ja seurataan. Ja totta kai kirjaan nyt tämän ylös, että asiat vaikaisuvat, vaikuttaisivat menevän oikeaan suuntaan. Hyvä, niin toivottavasti voimme periä takaisin näitä. Ja vielä uusi johtaja totesi, että tilanne, joka hän oli perinnyt, ei ollut kovinkaan kumoinen. No, totta kai tämä on aika selvää puhetta ja vahvistaa meidän johtopäätöksemme. Ja tässä täytyy nyt niin, että kirkko keskellä kylää, hän sanoi myös. Eli tässä ollaan tilejä selvittämässä. Sitten Olafin kertomuksesta täsmätäisin kuitenkin vielä, että se on lähetetty kuitenkin myös johtokunnalle – ja se on sen huomioinut. Totta kai se täytyy toimita myös kaikille asianomaisille henkilöille. Toistan vielä, että se on ollut eri tilintarkastusyksiköissä ja se liittyy hyvin rajallisen ajanjaksoon. Tämä on saatettu päätökseen ja me olemme iloisia tästä hyvästä kehityskulusta, josta kuulimme tänään. Kiitoksia. Kiitos. Gräsle. Entschuldigung, dass ich nochmal... Pahoittelen Rolfin vielä haluaisin kysyä. Ehkä tästä välittyy vain puolet, mutta sanoitte, että ei mitään sanktiota ole toteutettu. Kuka sanktiot olisi pitänyt toteuttaa? Hallintoneuvosto, oletan. Se, mikä koskee aiempaa johtajaa, niin mitä sen kanssa on tapahtunut? Minähän pyysin, että, että idokran ei ole kompetentti seuraavassa tilaisuudessa se pitää säännöissä korjata, että Olaf tulee Irakin puolesta aina kompetentiksi, koska mitä kohtia Olafin suosituksissa hallintoneuvosto on toteuttanut ja mitkä ovat vielä avoinna. Ja sitten mielelläni tietäisin, että miksi hallintoneuvosto ei ole toteuttanut. Mutta ensin kysymys Olafin edustajalle kysymys. Eiko. Olkaa hyvä. Ku, äh... Kovasti kiitoksia. Minä otin ylös teidän kysymyksen, hyvä rouva. Mutta Olaf ei sen enempää voi tehdä kuin se on tehnyt. Suorittaa tutkinnan. Sehän on tutkintaviranomainen, hallintoviranomainen siinä mielessä ja, ja se edellyttää, että me teemme tiettyjä suosituksia. Emme voi ryhtyä mitään seuraamuksia antamaan, koska me emme ole, mitä nyt sanoisin, sellainen virasto, jolla olisi toimintavaltaa sen enempää tai tuomiovaltaa tässä sen enempää, mutta sen sijaan kyllä voimme toimittaa asianomaisille viranomaisille – mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin tai olla ryhtymättä toimenpiteisiin niiden johtopäätösten perusteella, mitä kertomuksessa on. Mitä tulee sitten oikeus toimiin, niin tällä hetkellä brittiviranomaiset tätä asiaa käsittelevät. Ja näille oikeusviranomaisille kuuluu ryhtyä toimiin, jos pitävät niitä asianmukaisina. Entäpä sitten kuripito puoli. No se on mielenkiintoinen. No miksi? Siitä syystä, että jälleen kerran törmäämme virastojen sisällä olevan kurinpitokysymyksen ilman, että esimerkiksi komissio tai muut toimielimet, kun on kurinpito-ongelmia, niin se on aika yksinkertaista, että se menee idokkiin. Ja se puolestaan hoitaa kurinpitomenettelyn. Mutta virastoissa ei ole sama tilanne vaikkakin ohjeisodot ovat samanlaiset, niin se, että meillä on kurinpito komitea, niin siinä on teknisiä vaikeuksia varsinkin, koska siinä e, tarvitaan, että mukana on myös sellaisia jäseniä, joilla on tietty virka-asema. Ja siksi meidän kannalta me ei ole ollut tätä toteuttaa, ja se on vakava ongelma. Emme ole pystyneet tällaista kirjan kurinpito elintä luomaan tuossa virastossa. Me olemme usein jo sen jo pyytäneet, että tätä kysymystä käsiteltäisiin niin, että olisi lautakuntaa, ehkä virastojen keskeinen, ja se palvelisi kaikkia virastoja, niin että olisi jonkinlainen ratkaisu tähän ongelmaan. Se on toistuva kysymys, olette aivan oikeassa, kun sen otit esille. Mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa, siis Sepolin kohdalla, olemme tehneet vain sen ainoa mahdollisen, että me toimittimme tämän tiedon hallintoneuvostolle ja varsinkin sen puheenjohtajalle. Hänellä on sitten mahdollisuus ryhtyä kurinpitotoimiin tai ei. Ja perustaa kurinpitolautakunta. Kuulin nyt päänjohtajalta, että tässä on lyhytty joihinkin seuraamuksiin joitakin henkilön kohdalla. No minä voin tämän nyt vain panna merkille. Kuten totesin alussa, Olaf ei voi ryhtyä seuraamusten toteuttamiseen, vaan se kuuluu kuripitoelimelle. Myös takaisinperintä kuuluu puolestaan toisille tahoille. Ja me emme tässä ole keskeisin toimija. Dank. Ich möchte zwei Anträge Kiitoksia olisi pyyntöä. Olaf mietin, että voisimme saada turvatusuhuoneessa luettavaksi. Sitten on kuulemistilaisuus hallintoneuvoston puheenjohtajan kanssa täällä talousarvion valmistusvaliokunnassa. Kaksi pyyntöä siis. Ah, bene. Hyvä. Haluatteko vielä jotain lisätäkin tähän? Amen. On aurait pu aussi également entendre l'IAS, puisque j'avais demandé que l'IAS... se... Volontiers. Den, den internen Auditor der er Kommission, der ja er für die, øh, für die... Komission sisäinen tarkastus, joka on vastuussa virastosta. Obviously the IAS is not responsible for taking Niin, IAS ei myöskään vastaa näistä kurinpitotoimista. Eli siis sisäisen tarkastuksen yksikkö ei niistä vastaa. Mutta me olemme tutkineet tätä toimintasuunnitelmaa, jonka poliisiakatemia on jättänyt vastauksena niin vaatimuksiin, joita vastuuvapaudesta päättävät tahot sille antoivat ja olemme myös tarkastelleet toimintasuunnitelmia siinä valossa, miten niissä reagoidaan meidän suosituksiimme. Meidän mielestämme toimintasuunnitelmat täyttävät meidän vaatimuksemme ja myös parlamentin vaatimukset. En tiedä sitten, muuttuuko tällainen toimintasuunnitelma helposti käytännön toimiksi. Varmasti johtajakin, pääjohtajakin tämän tietää Aiemmin on pidetty vaikeana rekrytoida laadukasta henkilökuntaa, erityisesti varainhoitoa koskeviin toimiin, ja se on suuri haaste pääjohtajalle. Me tuemme totta kai heitä tässä asiassa kaikin tavoin. Tässä edustaja Mathieu puhui näistä koulutuksista. Me myös osallistumme niihin. Niitä järjestetään siis tällä viikolla. Niissä pyritään kertomaan henkilökunnalle, mitä heiltä odotetaan varainhoidon suhteen heidän virastossaan. Me teemme myös tällaisen puutearvion, jotta henkilökunta voi selvittää sen, mitä heiltä vaaditaan, mitä sisäinen tarkastus esimerkiksi heiltä vaatii. Totta kai teemme myös tarkastuksia, seurantatarkastuksia nähdäksemme, että toteutuuko toimintasuunnitelma käytännössä ja auttaako se saavuttamaan tehokkaasti ne tavoitteet, joita on asetettu. Tällainen tarkastus aloitettiin, aloitetaan tämän vuoden lokakuussa. Siinä tarkastellaan viraston toimintaa ja talousarviota, esimerkiksi järjestettyjä seminaareja ja kursseja. Tutkimme siis, kuinka ne suunnitellaan ja kuinka varoja niihin määrätään. Ja sitten Ensi vuonna nähdään se, kuinka virasto parantaa toimiaan. Me yritämme siis auttaa ja tukea heitä antamalla neuvoja tässä vaiheessa ja myöhemmin sitten tarkastamalla sen, ovatko neuvot olleet hyviä. Grazie. Kiitos. Haluaako joku lisätä jotain tässä kohdassa? Ei. Vielä toteaisin teille, että toisin kuin esitylistassa on, niin tarkistuksen määräaika on 7. syyskuuta eikä toinen syyskuuta. Sitten kohtaan kahdeksan esityslistalla. Lisätalousarvio numero 6 2010, pääluokka 2 Euroopan neuvosto ja neuvosto, pääluokka 3 komissio, pääluokka 10 Euroopan ulkosuhdehallinto. Puheenvuoron saa tässä Valchitis, joka tässä on valmistelijana. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Europos išorės veiksmų tarnyba e, naujai. Kiitoksia. Euroopan ulkosuhdehallintohan on uusi hallinto. Ennen kuin kun sitä perusteltiin, meillä oli paljon virallisia ja epävirallisia keskusteluja tapaamisia. Tämä lausunnon valmistelijana minä olen totta kai muodostunut oman kantani, joka näkyy myös valmistelmassani asiakirjassa. Ensinnäkin talousarvio riippumattomuus on erittäin tärkeä ulkosuudenhallinnon toiminnan kannalta. Talousarvio on saanut oman pääluokkaansa paitsi että siellä on käyttö, budjetti, siellä on myös hallinnollinen puoli ja ne täytyy pitääkin erillään niin, että rahoitusvastuu kuuluu Euroopan komissiolle. Lisäksi on sellaisia näkemyksiä, että parlamentin valvontaa pitäisi vahvistaa yhteisön ulkoisissa toimissa. Parlamentilla pitää siis olla aivan yhtäläinen oikeus myöntää vastuuvapaus ulkosuhdehallinnon talousarviossa, kuten sillä on komission talousarviossakin. Lisäksi on tarpeen korostaa budjetineutraaliutta. Meillä täytyy vahvistaa, että muut yksiköt eivät tee päällekkäistä työtä ulkosuhdehallinnon kanssa. Jos ajatellaan sen toimintoja ja voimavaroja, näin tehokkaasti voidaan käyttää varoja. Sisäinen tilintarkastus on tarpeen sekin. Mielestäni on, on hyvä muokata tätä lausuntoakin tähän suuntaan, että komission sisäinen tilintarkastus hoitaisi tämän tilintarkastuksen. Tiedämme, että he ovat päteviä, kokeneita tilintarkastajia, tuntevat hyvin komission operatiiviset menot ja toimet. Tästä syystä olisi myös helpompi toteuttaa se. Tässä varmasti säästettäisiin myös menoissa, kun ajatellaan nykyistä taantumaa. On olemassa myös esitys parannusasetuksen muuttamiseksi niin, että olisi yksi elin, joka hoitaisi komissiossa ja virastossa tilintarkastuksen. Näin oltaisiin johdonmukaisia. Minä esittäisin että meillä olisi yksi tilintarkastaja tässä vaiheessa. Se olisi puolestaan vastuussa hallinnollisesta ja toimintabudjetista yhtä aikaa. Hallintobudjetista 9,5 miljoonaa euroa on osoitettu tähän tarkoitukseen. Varat tulevat omista varoista eli liittyen kunkin jäsenvaltion BKT-osuuteen. 8,8 miljoonaa menee siis tähän tarkoitukseen. Lisätuloja saadaan myös henkilöt, jotka työskentelevät tällä alalla, siis maksut eläkerahastoihin ja niin edelleen. Se on noin 600 000 euroa. Niitä voidaan käyttää myös uuden henkilöstön palkkaamiseen, kiinteistöjen huoltoon tai muihin hallinnollisiin kuluihin vuonna 2010. Tässä vaiheessa on vaikeaa sanoa, onko budjetti suuri vai pieni. Me olemme sitä mieltä, että olisi arviointi on helpompi tehdä vuoden kuluttua, kun meillä on kerrottu tarkemmin, miten varoja on käytetty eri aloilla ja sen jälkeen voimme tehdä varsinaiset johtopäätökset. Grazie. Kiitos komission edustaja. Ehkä voisi nyt puhua, olkaa hyvä. No. Yes, thank you, Mr. Chairman. Of course, the uh, right of Parliament to give this time. Niin, kiitos puheenjohtaja. Totta kai parlamentin vastuuvapaudesta päättäminen, koko, koko EUn talousarviosta päättäminen, siihen ei voi vaikuttaa mikään toissijainen lainsäädäntö tai mikään erillisen instituution toimielimen luominen. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että tuomioistuimen vuosittainen kertomus käsittelee jokaista toimielintä yksittäisenä ja erillisenä. Parlamentti tarkastelee jokaisen talousarvion pääluokan toimia erillisenä myös. Ulkosuhdehallinnon talousarvio on ainoastaan tällainen hallinnointi, tai hallinnollinen budjetti ja siihen sisältyvät vain hallinnolliset määrärahat. Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa siis omasta hallinnollisesta budjetistaan ja nämä kulut kuuluvat sitten siihen osaan, jonka vastuuvapaudesta parlamentti päättää. Toiminna, toiminta kulut ja toimintamäärärahat ovat talousarvion omassa pääluokassaan ja vain siellä. Ja totta kai sitten komissio päättää näistä määrärahoista ja sehän on aina ollut parlamentin vallassa päättää vastuuvapaudesta sitten tässä asiassa ja näin tämä asia tulee olemaan tulevaisuudessakin. Siihen ei vaikuta ulkosuhdehallinnon luominen erillisenä toimielimenä. Grazie. Onorevole. Kiitoksia edustaja Gressle. Vielen Dank. Das ist immer ganz interessant, wenn man... Kiitoksia on aina kovin mielenkiintoista, kun tällaisia asioita kuulee. Iloitsen jo ulkosuudenhallinnon vastuuvapauden myöntämisestä, koska ei se tietysti de facto niin yksinkertaista ole antaa sitä, kun tämä toimielin, jota jolle annamme vastuuvapauden, ei to- käytä tätä rahaa. Ei voi tuosta ulkosuhdehallinto. Kenelle annamme vastuuvapauden ja kuka oikeasti käyttää rahaa? Konstruktio on jo aika erikoinen. Yritämme tehdä tästä käytännön kestävän, mutta tietysti miten se toimii on mielenkiintoista. Onnistuuko se jotakin jollekin osoittaa, se on se mielenkiintoinen kysymys. Kaksi voittajaa on komissio ja ulkosuudenhallinto. Ja veronmaksaja näyttäisi olevan häviäjä, mutta siihen se on kyllä oikeastaan tottunutkin. Minun täytyy sanoa, että olen tässä epäileväinen tästä konstruktiosta, koska se ei ole avoin. Ja itse asiassa se luo käytännössä suuria vaikeuksia, ei pelkästään meille, vaan myös komissiossa siihen voit luottaa. Minä yritän tehdä asian niin selkeästi kuin mahdollista ja yritän sitten nämä vastuunalaisuudet todeta. Ja siinä tulee olla hyvin kunnianhimoinen, että osoita nämä vastuut. hallinnossahan on kiva, että aina tulee jotain uutta esille, joka päivä. Ei niin, etteikö sillä mitään tapahtuisi. Afganistan otettiin esille seuraavana vuonna. pelkästään Afganistan, Irakissa tulee ongelmia, Kasassa on ongelmia, Kosovo on vaikeita alueita. Siihen voi luottaa, että joka päivä jossain tulee jotain esille ja kysymys on se, että että jos virheitä tehdään, niin voidaanko tämä riittävällä todennäköisyydellä osoittaa tämä vastuu. Haluaisin kysyä komissiolta. Ja kollega Paltsi. Paltsitikselle kiitos. Olisi kiva, jos ei pelkästään komission sisäistä tarkastusta käytettäisi, vaan myös komission tilintarkastusta. Meillä pitää olla valiokuntana intressi, että, että näiden rakenteiden päällekkäisyyksiä vältetään, koska sit, nä, vain näin. Ulkosuudenhallinnosta ei tule tällainen ulkoyksikkö, joka muuten sitten tulee riski, että on enemmän budjettia tulee hallintoon ja johtoon kuin itse tähän toimintaan ja apuun, koska tämä hallinto on niin epätyypillinen komission verrattuna ja EADssa voi tehdä kuraa nopeammin kuin komissiossa. Siinä varmasti on oma vaikutuksensa työntekijöihin, joten päällekkäisyyttä pitää välttää. Mitä tiedämme kuluista tässä hallintobudjetissa? Riippumatta siitä, mistä kysyn, en saa koskaan lukuja käyttöön. Jos voisitte kertoa meille, että mitä nyt sitten maksaa ulkosuudenhallinto vuodessa – Mikä on suunniteltu hallintobudjetti vuodelle 2011? Eikö se voisi jo nyt tietää? Sitten nämä lisäkustannukset, joista puhuitte, ne ovat lisäkustannuksia kolmelle kuukaudelle. 10 miljoonaa euroa kolmelle kuukaudelle. 40 miljoonaa vuodessa. Se oli se toinen kysymykseni komissiolle, että miten se siis tähän suhtautuu. Kiitoksia. Prego. Olkaa hyvä. Oui, monsieur le président. Euh, Puheenjohtaja Rova Gressel on oikeassa 9 miljoonaa kolmelle kuukauden. 2011 summasta keskustellaan yksiköissämme komissiossa, siitä ei ole vielä päätöstä. Se tulee lähipäivinä tai viikkoina. Komissio edelleen seuraa tarkkaan talousarvion kehitystä. Meillä on mahdollisuus totta kai tänään, mutta sitä ei nyt ole mitään direktiiviä, että komissiolla on tietenkin mahdollisuus miettiä tarkalleen budjettiesityksiä, mitä EU-holle esitellään, kun niitä sitten tulee. Me teemme tässä kyllä työtä yhtä tiukalla tavalla kuin komission yksikössä muutenkin Rova Gressle viittasi kirjanpitoon. Minä olen itse kirjanpitäjä komissiosta ja me valmistelemme minä avustajineni ilmaiseksi ihan saman työn EUHlle, mutta EUH täytyy suostua siihen, koska varainhoitoasetus määrää, että jokainen elin valitsee oman kirjanpitäjänsä. Kiitoksia edustaja Gressle. Vielen Dank. Darf ich noch weitere Fragen? Kiitoksia lisäkysymyksen haluaisin vielä henkilöstösäännön liite 10, joka, jossa puhutaan kolmansien maiden työntekijöistä. Sitä muutetaan nyt ja kiitoksia tästä täydellisestä epäavoimuudesta. Nyt näitä eri määräaikaisia työntekijöitä ei kohdata yhdenvertaisesti. On tämä sopimus suhtainen työntekijä eivät saa esimerkiksi kalustettua huonetta näihin määräaikaisia, vir, määräaikaisia varsinaisiin virka, virkamiehiin verrattuna. Ja paperin mukaan tämä pitäisi mennä kaikki kustannusneutraalisti. Pitäisi selvittää, että miten se oikeasti menee. On joitakin hienouksia sääntelyssä. Esimerkiksi näiden sopimussuhtaisten täytyy hoitaa itse ilmastointilaitehoito ja, ja sen huolto, ostojen huolto. Itse asiassa sama ongelma tulee esille ulkoisuuden hallinnossa. Kysymys, että onko tämä todellakin budjettineutraalia? Minä lähden siitä, että nämä kulut otetaan kaikki yhteen samaan pakettiin, mutta olisi tietysti reilua, että kun nyt kun puhutaan kuluista, niin valiokunnalla esiteltäisiin, että mitä se sitten oikeasti maksaa näiden sopimussuhtaisten työntekijöiden liittäminen tähän muuhun tiimiin. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Question indeed, uh, you can... Kiitos tästä kysymyksestä. Näistä menoista nähdään, voi nähdä yksityiskohtia komission ehdotuksessa. Siellä puhutaan myös henkilöstön rekrytointimenettelyistä ja muista tärkeistä asioista Tällä tavoin sopimusosapuolet tai palkatut henkilöt voivat asua kalustetuissa asunnoissa. Joskus meillä on tällaisia asuntoja, mutta niille ei ole käyttäjiä, joten tässä tapauksessa asunnot voidaan antaa rekrytoidulle henkilölle, joka sitten vuokraa sitä meiltä. Näissä tilanteissa on tärkeää toimia joustavasti, eikä, eikä kieltää asuntoa eikä kieltää asuntoa sopimussuhteessa olevalta työntekijältä. Mehän, tästähän ei koidu meille mitään lisäkuluja, koska sopimussuhteessa oleva työntekijä maksaa kulut kuitenkin itse. Kiitos. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Mitä tulee talousarvioida tähän lausuntoon ja sen valmistumiseen ja missä määrin käsittelemme näitä ongelmia, joista olemme nyt keskustelleet. Mielestäni nyt on aivan mahdotonta sanoa, mikä on vuoden 2011 talousarvio. Ja vielä mielenkiintoisempaa on nähdä, mikä on EUHn talousarvio vuoden 2012. Jos ajatellaan näitä 9,5 miljoonaa, niin ei sitä voi 34 noin vain kertoa. Nimittäin on määrätty, että EUH palkkaa 1625 henkilöä ja 1114 tulee komission valeilta. Ja vain noin sata on uutta henkilöstöä. Kolme kuukautta rahoitetaan komission pussista. Toisin sanoen vuonna 2011 palkkasumma on merkittävä. Se on varmasti enemmän kuin 40 miljoonaa käsitykseni mukaan paitsi että 9,5 miljoonaa on mennyt lähinnä kiinteistöjen vuokramiseen, käyttömenoihin ja 2011 talousarvioon tulee muitakin käyttömenoja, joita edes tänään vielä olekaan käsittelyssä. Perusajatuksena kai on, että osa komissiosta, kun tähän liitetään, niin sen jälkeen ymmärretään paremmin EUhon toiminta ja tehokkuus. Esityksen siitä, että käytetään komissiossa olevaa kokemusta siinä, kun luodaan eri elimiä tai esimerkiksi tehdään kirjanpitotyötä, niin se on hyvä ajatus. Ehkä minun pitäisi mainita se lausunnossakin. Kuten Ingeborg totesikin jo, niin tärkeintä on, että tässä täytyy odottaa vielä näitä kaikkein mielenkiintoisimpia asioita, kun me saamme tiedot kuluista, joita on koitunut. Se on oleva mielenkiintoinen asiakirja. Sitten saamme tilaisuuden kertoa oman näkemyksemme, mutta myös pystymme paremmin ymmärtämään Euroopan unionin ulkosuhteita ulkoisia toimia, niiden laajuutta ja luonnetta. Täällä mainittiin Afganistan ja muitakin maita ja totta kai eteen tulee varmaan muitakin uusia tilanteita. Grazie. Kiitoksia. Nyt voimme päättää tämän kohdan käsittelyn eu hallinnosta. Sitten seuraavaksi yhdeksään Euroopan yhteisön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien valtuussuhteen ehtojen muuttaminen. Tässä esittelijä Hertz, valmistelija Hertz, onko puheenvuoron? Uh, thank you, Chairman. Uh, I try to be as short as I... Kiitoksia yritän lyhyesti kuin mahdollista. On tärkeää mainita, että olemme olleet kiinnostuneita siitä, että tässä on yhteispäätösmenettelyä, niin olemme edelleenkin valmiita olla mukana ja siinä mielessä valiokuntamme tekee lausuntonsa jurivaliokunnalle, jossa Rapkai on esittelijänä koskien meidän asioitamme. Tärkeintä minulle esittelijänä on löytää toimintatapaa ulkosuudenhallinnolle henkilöstölle, joka tulee eri puolilta, koska ainakin eri kolmelta taholta niitä tulee Jäsenvaltiosta toimielimistä ja paikallisista sopimuksista. Ja tiettyjä eroja on, jotka täytyy selvittää, ratkaista ja hallita paremmin. Aloitan yhdellä tärkeimmistä. Olen varma, että Rava Gressle on samaa mieltä, että meidän täytyy varmistaa, että ei ole intressiristiriitaa, eturistiriitaa erityisesti koskien jäsenvaltioista ja paikallisesta tarpeesta tulevien työntekijöiden osalta täytyy varmistaa, että ei ole eturistiriitaa. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että mitään muita sopimuksia ei voi jossa tai isäntämaassa, josta työntekijä tulee. Mielestäni se on hyvin tärkeä meille asia. Kaksi päälähdettä, toimielimet ja jäsenvaltiot täytyy ratkaista muutamia asioita. No jäsenvaltiosta tästä aloitan. Jäsenvaltiolla on täysi oikeus autonomian oikeus päättää, kuka nimetään ja mitä ominaisuuksia vaaditaan diplomaattihenkilökuntaan liittyville. Mutta sitten kun se ulkoisen on lähetetään tämä henkilö, toivomme, että meillä olisi virallinen koulutus, jossa se kaikki samalle tasolle, koska tämä on se peruskriteeri kun puhutaan ominaisuuksista ja taidoista, joita työhön tarvitaan. Toinen asia, joka olisi mainita, on tämä liikkuvuusasia. Neljä, neljä plus neljä op, op, optimin liikkuvuudessa tarkoittaa tiettyjä lisäkuluja. Mitkä ovat näiden erojen seuraukset kuluja ja henkilökuntaa koskien. Toinen asia, jonka haluaisin mainita, mielestäni on tärkeä, että diplomaatit tekevät työtä ulkosuhdehallinnolle. Heillä on joitakin oikeuksia ja vastuita. Ja täytyy varmistaa, että vaikka he menevät takaisin jäsenvaltioihinsa, niin vastuu seuraa heitä, myöskin vastuuvapaus seuraa heitä silloin, kun he saattavat palata kotimaahansa. Vastuun täytyy pysyä sen jälkeen, kun he palaavat jäsenvaltionsa. Nämä ovat mielestäni pääasiakohdat meille todellisuuden valintakoneen kolmesta, koska meidän täytyy varmistaa, että vastuut, myöskin talousvastuu, niitä täytyy selkeästi soveltaa kaikkiin työntekijöihin, jotka eri tahoilta tulevat. Olen keskustellut tästä monesti kollegoiden kanssa, siis varjoisettelyiden kanssa, ja mielestäni saamme tehtävän loppuun viedyksi vaaditussa ajassa. Määräaika tarkistuksilla on 15. elokuuta, josta haluaisin muistuttaa kollegoita, jos muistan tämän oikein. Grazie. Kiitoksia komissio, jos haluaa jotain tästä sanoa. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin nämä henkilöstösäännöt, niitä voidaan pitää yhtenä asiakirjana ja meillä on siellä jo lukuisia ehtoja olemassa. Siinä mielessä nämä nyt eteen tulevat tilanteet eivät ole mitään aivan uusia. Ne koskevat toimielimissä työskenteleviä henkilöitä. Tässä voi kuitenkin tulla eturistiriita ja siksi siellä on osasto 2, jossa puhutaan toimihenkilöiden vastuista ja velvollisuuksista. Ja kun mietitään vastuita, siihenkin liittyviä ehtoja on olemassa jo esimerkiksi henkilöstösääntöjen artiklassa 22, ja meistä nämä riittävät kattamaan myös nyt mahdollisesti esiin nousevat tilanteet. haluaisimme, että otatte huomioon sen, että emme haluaisi toistaa näitä ehtoja ja kohtia enää, enää muissa sääntöjen kohdissa. Grazie. Kiitos. Gräsle. Darf ich, da, darf ich den Kommissionsvertreter fragen? Voisinko kysyä komission edustajalta? Paikalliset työntekijät, 3000 niitä EU-ssa on. EUn ulkopuolella siis 3000. Eivätkö he ole eturistoriidassa, kuten muutkin työntekijät? Haluaisin kysyä, on tämä tietty sääntö. Olisi hyvin tärkeää, että tätä sääntöä sovelletaan myös paikallisiin työntekijöihin. Kiitos. Et. Eh, when we talk about other servers. Puhutaan muista työntekijöistä unionissa. Meillä on henkilöstösäännöt ja palkkaamisehdot, mutta osasto 2 henkilöstösäännös kohdistuu muihinkin työntekijöihin analogisesti määräaikaiseen ja sopimussuhteessa oleviin. Jos yhtä toista tarkastellaan artikloista, työllistämisehdot, niin siinä viitataan osastoon kaksi. Siksi ei ole mitään eroa kohtelussa, oli kyse pysyvästä virkamiehestä tai sitten sopimussuhteessa olevassa tai sitten määräaikaisesta Gräsle. Das ist nicht richtig, weil sie bis... Tämä ei pidä paikkaansa. Koska tämä kerrotaan työsopimuksiin, mutta sitten ei ole varma siitä, että mitä kolmeen tuhanteen työsopimukseen itse asiassa tulee. Tarkoittaa 16 29 artiklat eivät paikallisten työntekijöiden päde ja se täytyy nopeasti muuttaa tämä asiantila. Grazie, Kiitos. Haluaako joku vielä puhua? Haluaako komissio jotain sanoa vielä uudelleen? Eh, just a short comment. Niin kommentoisin vain lyhyesti. Jos ymmärsin nyt oikein, niin puhutte paikallisesta henkilöstöstä, johon viitataan myös rekrytointi ehdoissa. Vaikka heidät mainitaankin tässä, niin heidän vastuunsa ja velvollisuutensa eivät löydy näistä työehdoista. Heitä koskevat kansalliset lait, joka tulee aina ensin. Eli jos näiden työntekijöiden kanssa on ongelmia, niin silloin käännytään paikallisen kansallisen oikeusjärjestelmän puoleen. Eli siinä mielessä tilanne on eri. Also, da wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß in Afghanistan oder No, jos ajatellaan Afganistania tai tällaisia ma- maita, niin niiden suhteen on erityisen tärkeää, että paikalliset työntekijät saavat samat ehdot, mitä tulee eturistiriitaan, ja että samoja ehtoja sovelletaan kuin EU-työntekijöille, koska on nähty ja se on osa tätä lisääntyvää välitystoimintaa, koskee näitä paikallisia työntekijöitä, avioparit perustavat firmoja saavat sopimuksia, se on eturistiriitan vastaista, tai siinä tulee sille eturistiriita, olisi kiva, jos komissio tämän asian itse ottaisi hoitoon, koska jos ei, niin meidän täytyy varmistaa, että tämä tehdään. Tässä kohdassa näen tämän ihan eri tavalla, ja tämä voi näin jäädä tämä asia. Eli minimikonsensus, ajattelen, että olisi se, mitä työntekijöiltä voidaan vaatia. Ja minimiehdot pitäisi olla itse asiassa itsestään selvät. Grazie. Kiitos. Valmistelija, olkaa hyvä. Mielestäni on erittäin tärkeää kaikille täällä, että EUH toimii mahdollisimman hyvin. Totta kai vastuvapausmenettely on yksi tärkeimpiä paikkoja käsitellä aiheetta. Siksi minä suosittelisin vahvasti, jos jotain nyt neuvostolla voin suositella, että miettisi vastuuvapauksia, kun tehtiin jälleenrakentamisviraston kohdalla Balkanilla se, ja mitä siitä voidaan oppia, kun ajatellaan lastensairauksia, siinä miten voidaan varoja käyttää noissa paikoissa. Me saimme kohennusta viraston kohdalla valiokunnassa mielestäni se on se, mitä tästä on ainakin voitu oppia. Tässä on paljon haasteita jatkossa varmasti. Jos jotain voitaisiin ottaa opiksi myös eu hyväksi, ettei tule tällaisia eturistiriitoja vaikeissa paikoissa, olosuhteissa, maissa, missä korruptio on laajemmalle levinnyt kuin joku voisi ajatellakaan Euroopan unionissa tähän mennessä. Minun mielestäni on tärkeää, että huomataan pari vuoden päästä, että on niin paljon virheitä tullut, että ne joutuu sitten koirittamaan. Mutta jotain voidaan nyt opiksi kylläkin jälleenrakennusvirastosta. Se olisi loistava tilaisuus komissiolle ja myös EUHlle jatkossa. Grazie. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Voimmeko jatkaa? Ja sitten kohdat 10, 11 ja 12 esityslistalta on lykäänty. Kuten jo totesin jo aluksi, ne tulevat huomenna, kun me kokoustamme yhdessä budjettivaliokunnan kanssa. Sitten vielä kohta 12.1 toimintavälinen sopimus liittyen rahoitusyhteistyöhön tässä valmistelu, kun tässä oli valmistelijana lausunnossa, niin maaliskuussa minut nimitettiin lausunnon valmistelijaksi ja se menee perussopimusvaliokuntaan, jossa käsitellään tätä toimintaelimellistä sopimusta. Kuten tiedätte, se on parlamentin neuvoston ja komission keskeinen sopimus ja liittyy rahoitukseen. Se on poliittinen sopimus toimintelinen kesken. Sillä on tärkeä osa ollut budjettimenettelyssä edellisenäkin vuosina. Se on käytännöllinen väline liittyen budjettikuriin, monivuotisiin puitteisiin, yhteistyöhön, tarkistuksiin ja rakenteiden hyödyntämiseen. Toimintavälinen sopimuksen hyöty on, tilanne on erilainen kuin aikaisemmin, kun ajatellaan nykyistä sisältöä sopimuksessa, niin Lissabonin tultua voimaan siellä tulee uusia menettelyjä. Siksi monivuotiset rahoituspuitteet ja niihin liittyvät määräykset, jotka ovat keskeinen osa nykyistä tekstiä, otetaan puolestaan mukaan neuvoston asetusehdotukseen jossa lyödään lukkoon monivuotiset puitteet 2007-2013. Muilta osin tätä käsitellään parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksessa, joka muuttaa neuvoston asetusta 16630 vuodelta 2002, ja se liittyy yleisen talousarvion täytäntöönpanon Euroopan yhteisöissä. Se merkitsee sitä, ja toimintavälinen sopimuksen sisältö viittaa pelkästään niihin määräyksiin nykyisessä sopimuksessa, jotka eivät näihin esityksiin sinällään liity, kuten äsken mainitsin. Siksipä toimintavälisen sopimuksen tarkoitus on olla kolmijakoinen. Ensinnäkin rahoitus- ja erityisvälineet toisessa kohennetaan toimintavälistä yhteistyötä budjettimenettelyssä ja kolmanneksi mietitään tervettä varainhoitoa unionissa. Kolmas osa kertoo, miten voidaan hyvin varoja käyttää ja saavuttaa tavoitteet, kuten on toimintavälisessä sopimuksen luonnoksessakin esitetty, mutta se liittyy kolmeen kysymykseen, jotka ovat kolmessa osassa. Virastot, Eurooppa-koulu, uudet välineet, rahoitusvälineet, komi- talousarvon valvontavaliokunnan lausunto on siis nyt tulossa hyvään tilanteeseen, kun halutaan vahvistaa ylipäätään varainhoitoa. Tämä täytyy esittää varsinkin, kun tarkistetaan on kolmivuotista ö, tarkoitusta. Ja tämä on siksi oikea paikka käsitellä, että näin vältetään riski että monet käynnissä olevat menettelyt lykkääntyisivät seuraaviin neuvotteluun. Siksi olisi hyvä, että lausunto keskittyisi pelkästään toimintalaisen sopimuksen ehdotuksen sisältöön, koskee pelkästään niihin puitteisiin, joita me käsittelemme tässä valiokunnassa, ja jätetään muut syrjään. Ja tänne kaikkea täytyy käsitellä luku, joka liittyy uusiin rahoitusvälineisiin ehdotuksessa. Toimintavälisen sopimuksen luonnos määrää, että toimielimet määräävät yhteisrahoitusmekanismit, että voidaan vahvistaa sitä pontta, joka yhteisrahoituksella on, jotta voidaan paremmin kannustaa muuta rahoitusta. Ja jos tässä voidaan vielä kehittää monimuotoisia rahoitusvälineitä, jotka ovat katalysaattoreina puolesta julkisella ja yksityisellä rahoituksella. Komissio on ottanut huomioon myös investointipankin toiminnan, Euroopan investointirahaston ja jälleenrakennuspankin, koska näin voidaan tukea niitä inventointia, joita tehdään kehityksessä ja tutkimuksessa, pk-yrityksissä ja TEN-verkossa monivuotiset rahoitusvälineet ovat katalysaattori julkisille ja yksityisille investoijille. On kyse tästä kumppanuudesta julkisen ja yksityisen välillä. Mutta tämä on mielenkiintoinen myös talousarvon valvonnan kannalta. Siksi olisi hyvä saada enemmän tietoja vielä komissiolta liittyen varsinkin siihen, että nämä yksiköt joutuvat noudattamaan myös hyvää varainhoitoperiaatetta. Siksi ei voida pelkästään tähän rajoittautua. Sitten viitataan vielä komission esitykseen varantoasetukseksi, niin otamme esille sen, että tämä kolmivuotinen esitys sisältää pyrkimyksen helpottaa enemmän yksityisen ja julkisen sektorin yhteistoimintaa. 185 ja artikla 108 aloite ennen kaikkea kyseeseen. Yhtäältä pyritään antamaan yksityisille sektoreille täytäntöönpano, mukana toki myös julkista, ja mukana myös eurooppalainen rahasto niin, että tarjouskilpailuissa. Tämä on tavallaan välillistä täytäntöönpanoa. Kun hyväksytään puolestaan muita määräyksiä voidaan käyttää muitakin sekayhtiöitä täytäntöönpanossa. Komissio käyttää laajemmin tätä sekayhtiötä kuin mitä se tähän asti on käytetty sinällään. Siksi minä olen aika sitä mieltä, meidän täytyy yksilöä tarkemmin, että nämä sekayhtiöt julkisen ja yksityisen välillä edellyttävät poliittisia tavoitteita – ja täytyy miettiä, mikä on kaikki tärkein tavoite. Se täytyy paremmin selvitä, koska se yhteyttä kuitenkin täytyy käyttää sovellella tavalla. Sitten toinen asia, joka valmisteli ottaa esille, liittyy viittaukseen siihen, että ei ole mitään tiettyjä vaatimuksia valvonna hyväksi näissä sekayhtiöissä. Se on nykyisessä toimintaneuvottelussa sopimuksessa ja myös uudessa ehdotuksessa. Siinä viitataan komission kertomukseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle, joka liittyy toimintaneuvottelussa sopimuksen toimintaan rahoitus- ja budjettikysymyksissä. Komissio on viitannut siihen, että eikä sitä ole mitään ongelmia ollut – eikä siksi ole mitään välttämättömyyttä tehdä muutoksiakaan tällä saralla. Tässä Olisin eri mieltä komission kanssa. Minun mielestäni on tarvetta ottaa mukaan parempi ymmärrys siitä, miten se yhtiö toimii. Sitä täytyy analysoida seikkaperäisemmin avoimin mielin, niin että voidaan ymmärtää paremmin, miten se voi palvella julkista sektoria, vaikka jostakin maista on kokemuksia siitä, että on julkisen varan käytettävissä yhtiöissä. Yhtä lailla kirjanpitokysymykset ja tilintarkastuskysymykset ovat tärkeitä ja siinä, mikä on vastuu puolestaan näissä seukayhtiöissä. Ja lopuksi totean, että tarvitaan sellaiset olosuhteet, että voidaan saada aikaan kunnon avoimuutta yhtiöiden toiminnassa niin, että tilintarkastustuomioistuin ja Olaf voivat myös toimia kunnolla. Meidän täytyy olla johdonmukaisia varantoasetuksen ja näiden sekayhtiöiden lainsäädännön kohdalla. Toisin sanoen olisin nyt kiinnostunut kuulemaan kollegan näkemyksiä. Punto darei la parola. Tässä puheenvuoron kollega Gressle. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es gibt so Vorgänge. Kiitoksia. On menettelyjä parlamentissa, joista kollegat eivät ollenkaan pidä, mutta ne ovat hyvin tärkeitä koska niiden mukaan joka hävitään tai voitetaan, joten kiitoksia, että otette tämän, lämmititte tämän asian. Nämä uudet rahoitusvälineet, siinä olisin samaa mieltä, nämä uudet rahoitusvälineet, niitähän tulee kuin sieniä sateella. ne tulevat sitten hyvin epäavoimiksi, niitä sitten ei ole meillä paljon myötä sanomisen sijaa, koska ne täytyy tehdä sinne lisäksi. Eli tämä avoimuuden puute näissä rahoitusvälineissä on suurta. Ja erityisesti haluan tuoda kritiikkini esiin tässä. Ja se on myös sopusunnassa sen kanssa, mistä parlamentti on jo päättänyt. Liberatskin mietintö, Odin mietintö, vastuuvapausmietintö olemme kritisoineet tätä avoimuuden puutetta ja myöskin myötä, myötä päätös meiltä puuttuu. Nämä kaikki ovat meidän otteemme ulkopuolella ja vastuullamme ulkopuolella. Me parlamenttina voimme tai, tämä täytyy estää, koska muuten se tarkoittaa sitä, että kukaan ei enää valvo tätä. Virastojen kohdalla näette, mihin se johtaa. Virastoissa on vähemmän julkista valvontaa eikä enemmän. Sen vuoksi ei ole meidän intressi, että laajennetaan näitä välineitä, ei ole meidän intressi, että tällaisten instituutioiden kautta annetaan rahaa, jossa sitten parlamentaarinen valvonta on sellaista, joiden puolesta täytyy edelleen taistella, jossa edes minimivalvonnan puolesta täytyy taistella. Sen vuoksi uskon, että tätä kaikkea täytyy vielä tarkastella hyvin kriittisesti ja tässä lausunnossa pitäisi olla erityisen kriittinen. Tässä kysymyksessä nimittäin menetämme oikeuksiamme. Me olemme antaneet tässä periksi jo ihan tarpeeksi. Kiitoksia, edustaja Odi. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että Totta kai yhteisöasioissa parlamentin täytyy olla se, joka valvoo asioita kansalaisten puolesta. Se on parlamentin perusoikeus ja velvollisuus. Kommentoisin tätä, mitä puheenjohtaja luki näistä uusista rahoitusvälineistä, niiden vahvistamisesta. Tarvitsemme tällaista monivuotista rahoitusvälinettä tai välineitä – olen keskustellut tästä asiasta Alan Lama Suurin kanssa ja minä haluaisin, että unioni rakentaa budjettinsa investointimielessä, kun tarkastellaan esimerkiksi tätä Galileo-asiaa, niin nähdään selvästi, että joka kerta kun meillä on tällainen suuri hanke, niin meillä on hallintomielessä teknisiä ja budjettivaikeuksia ja ongelmia. Tällaisia on ollut. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan tätä toimintaa. Asioita täytyy johtaa ja hoitaa eri tavalla. Tarvitsemme totta kai rahoitusvälineitä, joiden avulla voimme sitten johtaa näitä suuria hankkeita – Nämä hankkeet ovat monesti monivuotisia ja minä uskon, että julkisissa investoinneissa tärkeässä osassa on nimenomaan Euroopan unioni ja se, että se ajaa esimerkiksi uusia energia-asioita, uusia innovaatioita, uusia teknologioita, merten valtateitä, kaikkia näitä suuria hankkeita. Niitä täytyy valmistella jo talousarvion rakenteessa – ja siksi en ole aivan samaa mieltä siitä, mitä edustaja Gressle tässä sanoi. Grazie. Kiitos, edustaja Gressle. Leid, ich habe mein Zettel jetzt erst wiedergefunden. Pahoittelen, olisin muistinpäränne tästä nyt jälleen. Pitäisi ottaa mukaan se, että varhennetasetuksessa on etusijalla sektorikohtaisiin säännöksiin verrattuna Eli varainhoitoasetus on etusijalla rahastojen hyvien sääntöjen suhteen. Myöskin ohjelmassa pitää tällaista itserajoitusta harrastaa. 2008 Sidorni Jensijevskalta on mielenkiintoinen ehdotus, tai miten se nyt lausutaan, Ja sehän luettelo, että miten paljon nuorisohjelmia meillä on. Siellä on niitä kymmenen ja siinä on hallintokustannuksia ja eli näitä ohjelmien määrää pitää vähentää. Mieluummin joitakin hyviä ohjelmia, joihin asetetaan paino, kuin lukumäärältään suuresti näitä ohjelmia. Ja sitten voidaan vähentää myös tätä sääntöjen suurta lukumäärää. Se. Kiitos komissio, jos haluaa jotain sanoa. Kiitos. Puheenjohtaja. Keskustelu kattaa pari, paljon eri aiheita, ajatellen parlamentin valvontavaltaa. Ensinnäkin sanoisin, että valtion varainhoitoasetuksen tarkistus edellyttää vielä työtä. Kaikkea voidaan ottaa sinne, muuten sitä ei pystyisi lukemaankaan. Kuitenkin siellä täytyy tiettyjä periaatteita noudattaa, varsinkin 53 b on ne mainittu. Sisäinen tarkastus, kirjanpito, tarve tehdä riippumaton tilintarkastus uusissa rahoitusvälineissä. Toisin sanoen kuitenkin vastuuvapausviranomaisen ja talousviranomaisen valvontaoikeutta on kuitenkin kunnioitettu. Investointipankki kaikkiin liittyy invest- teknisiä kysymyksiä, joita meillä ei ole. Se käytetään myös teknistä pätevyyttä, jota on tarjolla muualta. Rakennerastossa on jo onnistuttu aika hyvin. Siellä on myös julkista ja yksityistä mukana ja se toimii erittäin hyvin. Rakennerahastojen ohjelmat ovat tästä saaneet varoja. Herra Odille sanoisin, että käsittääkseni hän viittaa investointi budjettiin ja yhteisöjen kykyyn omaksua tai käyttää varoja. Nyt me olemme eri tilanteessa tässä. Ensin on kyse monivuotisesta velvoitteesta ja sitoutumisesta. Meillä on rahoitusnäkymät ja monivuotinen talousarvio. Ja siellä täytyy sitten löytyä investointikeinot. Vuosittaiset menot voivat liittyä useisiin kohteisiin, mutta totta kai mekanismit ovat erilaisia paikallisyhteisöissä. Niitä on Ranskassa ja muuallakin. Ja siellä on myös oma mahdollisuus ottaa lainaa näissä yksiköissä. Rova Gresle, en ole ihan varma, että varanhoitoasetus valittelen, mutta että alakohtaisuus on etusijalla. Ettei sitten juristit sano, että siellä olisi paljon eroa varanhoitoasetuksessa ja mitä määräyksiä paikallisella tasolla, kun harjoitetaan valvontaa ja hallinnointia. Mutta erityisen valppana komissiossa täytyy olla, ja komissio tekee päätöksen